Uh, good morning everybody. I wonder if I... Hyvää huomenta kaikki. Tässä odotellaan komissaaria, joka saapuu tänne pian. Mutta toivottavasti voimme nyt kuitenkin aloittaa jo tässä. Joten asettukaa paikoillenne ja lähdetään liikkeelle, koska kuten näette, niin ohjelma on aika täysi tälle päivälle. Eli siksi en halua jäädä aikatausta jälkeen tässä näin alkuun, koska olen kiinnostunut kuulemaan, mitä puhujilla on sanottavana ja kiitos, että kaikki ovat tänne tulleet tänään. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Edward Kosisnik, joka on tämän valiokunnan mietinnön esittelijä standardointiasioista. Ja tämän kuulemistilaisuuden rakennehan rakentuu pitkälti juuri tuon mietinnön, oma mietinnön pohjalta – Minusta tämä oma mietintö on otettu todella hyvin vastaan myös muissa valiokunnissa, sillä siinä päästään keskustelemaan standardoinnin tulevaisuuden haasteista. Ja komissiolta on tulossa tärkeä lainsäädäntöaloite myöhemmin tänä vuonna. Standardointia ei minusta aiheena ole käsitelty parlamentissa läheskään tarpeeksi, joten siksi olen iloinen, että täällä on näinkin paljon väkeä paikalla. asiantuntijat ja kaikki standardoinnista kiinnostuneet varmasti ottavat ilolla vastaan tämän tilaisuuden puhua tästä aiheesta. Toivotan tervetulleeksi myös valiokunnan jäsenet. Varjoesittelijöillä on myös mahdollisuus sanoa sanansa tänään. Jos esittelijä sopii, koska aika on niin vähän, niin, niin ehkä voisitte aloittaa, vai odotatteko mieluummin herättäjää niin saapumista? En, en tiedä, kannattaako meidän odottaa. No odotellaan se, se kaksi-kolme minuuttia, jotta komissaari pääsee tähän kuulemaan esittelijän alkusanat. Sitä ennen sanoisin, että tämä, tämä kuulemistilaisuus menee suorana nettiin. Ja ne, jotka puhuvat täällä, olen luultavasti sanonut teille tästä jo, mutta muistutan nyt vielä, että kamera siirtyy kuvaamaan teitä heti, kun laitatte mikrofonin päälle. Eli muistakaa laittaa mikrofoni päälle, kun aloitatte puheenne. Ja kollegani tässä oikealla sitten ilmeisesti säätelee tuota kan- kameraa. No niin, nyt alustus on hoidettu. Voitte ehkä jutella tässä keskenänne pari-kolme minuuttia, ellei ole jotakin muuta tärkeää. Uh, right, well, ladies and gentlemen, I, uh, Mr. No niin, hyvät naiset ja herrat. Herra Tajani on tulossa, joten ehkä sanomme muutaman avaussanan ja sitten siirrytään avauspuheisiin. Nyt pyytäisin kaikkia istumaan paikoilleen. Tiedän, että parin päivän aikana on paljon keskusteltu standardisoinnista – ja sain juuri sellaisen viestin, että tuossa PK-yritysten äh, ryhmän tilaisuudessa joku jätti sinne kameran. Eli jos siellä joku oli paikalla ja kamera on hukassa, niin sen kyllä saa, kun ilmoittautuu tänne. Ennen kuin herra Tajani nyt tulee tänne, niin Voisi olla hyvä, jos minä kertoisin hiukan tämän mietinnön prosessista. Kuten sanoin, se johtaa meidän työtämme tällä toisella vuosipuoliskolla ja vielä ensi vuonnakin. Se perustuu komission omaan ohjelmaan. Ja on suuri ilo saada herra komissaari tänne. Tervetuloa ja kiitoksia, että pääsitte paikalle. Tämä menettely, jota tässä noudatetaan, on, että Edward työskentelee tässä nyt erittäin mielenkiintoisen mietinnön kanssa. Hän julkaisee sen sitten, kun olemme saaneet myös teidän panoksenne mukaan tässä kuulemistilaisuudessa ja sitten vaihdamme siitä näkemyksiä. Heinäkuussa käymme sitä mietintöä läpi viimeisessä istunnossa ennen kesälomia. Ja tarkistuksia pitää jättää syyskuussa. Äänestyksen on tarkoitus olla 39. tässä valiokunnassa ja sitten siitä äänestettäisiin lokakuun täysistunnossa. Eli tässä se aikataulu, jota pyrimme noudattamaan. Ja toivottavasti saamme siihen mukaan myös komission mietteitä ja heijastumia komission strategiasta komissaari sanoo nyt muutaman sanan, sillä hän vastaa tästä tärkeästä lainsäädäntöaloitteesta standardisoinnin alalla. Ensin haluaisin kuitenkin antaa puheenvuoron esittelijä Edward Kosisnikille ja toivotan myös tervetulleeksi Reinhard Pytikofferin, joka tekee ITRE-valiokunnan puolesta lausunnon tästä asiasta ja hän on hyvin kiinnostunut standardisointialasta, erityisesti IT-alan puolella. Eli pyytäisin esittelijöitä sanomaan hyvin lyhyesti pari sanaa ja sen jälkeen komissaari saa puheenvuoron ja voi vielä vastata sen jälkeen muutamaan kysymykseen, jos meillä on aikaa. Eli ensin, ensinnäkin Edward Kosisnik, ole hyvä. Mm, the ladies and gentlemen, I will switch to... Hyvät naiset ja herrat, vaihdan omalle kielelleni itsekin kielelle. Vážený pane dámy a pánové. Arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Me olemme ehkä ainoita, minä ja Malcolm Haber täällä, jotka pääsevät puhumaan täällä kahdesti tässä kuulemistilaisuudessa. Meillä on todellakin tiukka aikataulu ja olemme yrittäneet saada paikalle kaikki sidosryhmät jotka ovat kiinnostuneita standardisoinnista EUn alueella. Kuuntele, kuunnellaksemme heidän näkökantojaan asiasta tämänhetkisestä ja tulevasta eurooppalaisen standardisoinnin tilanteesta. Joten aivan aluksi pari lyhyttä kommenttia. Meillä oli työaamiainen eilen, puhuimme Euroopan standardisoinnista sen mene- mahdollisesta menestyksestä. Ja se onhan, sehän on tärkeä työkalu sisämarkkinoiden kehitykselle ja se on myöskin koko Euroopan unionin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn väline. Tietenkin se auttaa meitä ilman muuta myös palvelemaan kansalaisiamme paremmin. Uskon, että myöskin julkisten palveluiden alalla se on merkittävä työväline. Sillä voidaan valvoa julkisia palveluita ja ohjata niitä. Ja se on alhaalta ylöspäin suuntautuvaa sääntelyä. Mietin sitten, miten standardisoinnista voitaisiin tehdä näkyvämpää, kouriin tuntuvampaa. Ja otan esimerkin Italiasta. Poliittisen toimintani ohella olen sellainen ihminen, että omassa maassani ja muuallakin eh, edistää tällaista uutta urheilulajia, joka on rantatennistä siis. Älkää sekoittako sitä rantalentopalloon. Tämä on uusi urheilulaji ja Pohjois-Italiassa on 300 000 ihmistä, jotka sitä harrastavat. Se tuli esiin, tai se, sitä alettiin harrastaa noin 15 vuotta sitten, ja se on levinnyt maailmaan mielenkiintoisella tavalla. Ongelmana oli se, että kun se kehittyi, niin oli ensin italialaisia sääntöjä, sitten amerikkalaisia sääntöjä, sitten vielä uudet italialaiset säännöt. Viimeisen kolmen vuoden ajan rantateenniksen säännöt, tai kolmen vuoden aikana rantateenniksen sääntöjä on harmonisoitu maailmanlaajuisesti. Siis säännöt on yhdenmukaistettu ja rantatennistä pelataan nyt sitten samoilla säännöillä samankokoisilla kentillä, samoilla menettelyillä kaikilla, kaikkialla maailmaa. On olemassa esimerkiksi sitä varten tarkoitettujen mailojen valmistamiseen tietyt säännöt, ja se on luonut uusia markkinoita, koska suurin osa noista mailoista valmistetaan tietenkin Euroopassa ja ilman muuta Italiassa. Siellä on kolme neljä mailan valmistajaa, ja nyt kun on säännöt, niin eurooppalaiset mailat, tai eurooppalaisia mailuja ruvettiin viemään Japaniin, Kiinaan ja USAhan. Standardisoinnin myötä tämä uusi urheilulaji on tuonut mukanaan myöskin kuluttajanäkökulman, koska nyt on olemassa rantatenniksen pelaajien maailmanlaajuinen liitto, joka on alkanut edistää uudenlaisten pallojen käyttöönottoa, joiden avulla urheilun harrastaminen, pelaaminen onnistuu paremmin. Otin tämän es- esimerkin siksi, että standardisointi on jotakin sellaista, jonka täytyy lähteä sieltä ruohonjuuritasolta liikkeelle. Ja se on myöskin väline, jolla voidaan edistää Euroopan etuja maailmalla. Meidän mietintömme tavoite, kuten Malcolm Harbour edellä totesi, on se, että löydettäisiin pa- tasapainoinen suhde standardisointitoimien komission taholta ja kansallisten standardisointielinten ja myöskin Euroopan kansalaisten intressien välillä maailmanlaajuisessa maailmassa, globaalissa maailmassa. Ja tämä on todellakin tavoite, joka minulla ja varjoesittelijällä tässä asiassa on, ja odotan mielelläni kuulevani kommentteja Euroopan standardisoinnin tämänhetkisestä ja tulevasta tilanteesta. Kiitos. Sitten vuoro Reinhard Putikoferille. Ole hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen, että sain tämän mahdollisuuden kertoa teille hiukan tietyistä asioista, joita me pyrimme edistämään ITRE-valiokunnassa. Ja olen myös kiitollinen esittelijälle hänen tarjoamastaan näkökulmasta. Minulla oli tänään aamiaistapaaminen Normamen herra Gutso Janniksen kanssa, ja hän puhui siitä, kuinka tärkeää standardisointi on erityisesti PK-yrityksille. Hän sanoi, että standardisointi on vielä tutkimustakin tärkeämpää. Yksi minun oman työni kiintopisteistä on tähän mennessä ollut se, miten tämä asia vaikuttaisi pk-yrityksiin ja toisaalta miten pk-yritykset voivat itse vaikuttaa standardisointiin. Kun puhutaan pk-yrityksistä ja standardisoinnista, meillä on kolme tärkeää asiaa. Kulut, osallistuminen ja sitten koko asian kompleksisuus eli monimutkaisuus. Meillä on kansallisia standardisointijärjestöjä. Ne niiden täytyy tarjota tällaisia standard, standardipaketteja alennetuin kuluin pk-yrityksille ja samalla sitten verkossa tulee tarjota standardilyhennelmiä, jotta pk-yritykset ja erityisesti mikroyritykset voivat päästä niihin käsiksi ja hyödyntää standardeja, jotka ovat niille tärkeitä. Tämä on myös sellainen tärkeä asia. Totta kai voimme tehdä paljon vähentääksemme asiaan liittyvää monimutkaisuutta. Meidän tulisi varmistaa, että VTOn periaatteet, avoimuus, läpinäkyvyys, puolueettomuus, tehokkuus, relevanssi ja yhdenmukaisuus otetaan täysin mukaan myös tähän eurooppalaiseen lainsäädäntökehykseen. Meillä on käynnissä keskustelu tästä asiasta heidän kanssaan. Tähän tarvitaan uusia näkökulmia. Meillä on paljon kansallisia osallistujia ja totta kai tarvitsemme vielä paljon lisää osallistumista myös eurooppalaisella tasolla. Ja omassa valiokunnassani tästä juuri on keskusteltu. Vielä yksi asia. Me uskomme myös, että tulisi kiinnittää huomiota myös standardien jakamiseen kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta näin saadaan avattua markkinoita. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Kiitos näistä huomioista, näistä tärkeimmistä asioista. Nyt sitten kutsuisin puhumaan imco valiokunnan hyvän ystävän teollisuus- ja yrittäjä, yrittäjyysasioista vastaavan komission jäsenen ja olemme iloisia, että hän on tämän tehtävän itselleen saanut. Antonio, ole hyvä. Tiedän, että sinun täytyy lähteä New Yorkiin luulakseni pian tästä, mutta olemme silti iloisia, että pääsit tänne tänään. Ole hyvä. Thank you very much, dear Sherman. Sorry. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ja anteeksi, että minulla on kiire lentokentälle josta lentoni New Yorkiin lähtee, koska tänään puhun YKssa herra Ban Ki-moonin kanssa. Ja huomenna sitten olenkin jo Luxemburgin matkalla neuvoston kokousta varten. No, minä puhun äidinkieltäni. Al tema della normalizzazione. Kun puhutaan standardisoinnista, haluan kiiltä, kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että se on ottanut tämän kysymyksen käsittelyyn ja että se järjesti tämän kuulemisen, joka on äärimmäisen tärkeä asia. Komissio työstää juuri tämän eurooppalaisen standardisointijärjestelmän uudelleen muokkausta. Ja se, että oma pääosastoni ja minä voin kuunnella tätä keskustelua on äärimmäisen tärkeää. Ja kuten sanoin, me työstämme standardisointijärjestelmän uudistusta ja haluamme esitellä tämän uudistuksen vuoden loppuun mennessä. Ja tämä oma mietintö, jota parlamentti työstää, on meidän ja minun työlleni hyvin tärkeä. Ennen kuin siirryn keskustelemaan tulevaisuudesta, niin pieni katsaus menneisyyteen ja siihen, mitä tähän mennessä on saatu aikaan. Eurooppalaisella järjestelmällä on, on ollut äärimmäisen tärkeä rooli sisämarkkinoiden luomisessa ja se on ollut globaaleilla markkinoilla kilpailukyvyn kannalta hyvin merkittävä. Voidaan todeta, että eurooppalainen standardisointijärjestelmä on menestynyt hyvin. Viestintä- ja informaatioteknologian aloilla kuitenkin on vielä hyvin paljon tekemistä. Ja maailmanlaajuisesti kilpailu standardien määrittelemisessä kasvaa entisestään ja edessämme on jatkuvasti uusia aloja, joita meidän täytyy vielä tutkia. Ja jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, olemme aloittaneet tämän eurooppalaisen standardisointipolitiikan, johon kuuluvat myös TIC. Julkisissa kuulemisissa on käsitelty TICitä. Ja tällä hetkellä analysoimme riippumattoman asiantuntijaryhmän tuloksia. He ovat tutkineet tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2020 asti ja käymme läpi heikkouksia ja vahvuuksia, joita tähän standardisointijärjestelmään ja sen rahoitukseen Euroopan tasolla – liittyy. Näin pystymme puuttumaan tilanteeseen kohdennetusti ja tehokkaasti. Saatujen tietojen perusteella on tullut selväksi, että standardisointijärjestelmä jo tällaisenaan tuo paljon etuja mukanaan. Ja näin se luo vakaan pohjan, josta päästä eteenpäin entistä vahvempaan järjestelmään. Olemme vakuuttuneita kuitenkin siitä, että parantamisen varaakin on. Ulkoinen ulottuvuus. Meidän täytyy edistää omaa hyvää järjestelmäämme myös kansainvälisesti. Kuten tiedämme, Eurooppa voi saada strategista hyötyä silloin, kun se pystyy viemään omia standardejaan muualle, erityisesti sellaisilla avainaloilla, jotka määrittelevät markkinadynamiikkaa. Meidän täytyy tehostaa komission roolia erilaisissa standardisointielimissä maailmassa, kuten isossa. Samoin meidän täytyy puuttua kauppaesteisiin. Tällaisia esteitä syntyy esimerkiksi erilaisista kansallisista säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi palveluihin. Ja siksi haluaisimme päästä tilanteeseen, jossa on ja TBTn jäsenet kaikki noudattaisivat samankaltaisia sääntöjä. Ja sitten mitä tulee sisäisiin toimiin. Tässäkin meidän täytyy pyrkiä siihen, että oman järjestelmämme toimiminen olisi ihanteellista. Eurooppalaisten järjestöjen täytyy lähteä tärkeisiin aloitteisiin, jotta saadaan aikaan lähentymistä ja synergiaa niiden kesken. Resurssit ovat rajalliset, koska olemme kriisissä, mutta siitä huolimatta meidän täytyy kehittää tiettyjä analyysimetodeja ennen kuin lähdetään laajoihin standardisointihankkeisiin, koska ainoastaan tällä tavoin voimme keskittää voimamme markkinoiden kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Samoin uskon, että kansallisten standardisointielinten roolia täytyy vahvistaa. Sitten pk-yritykset. Meidän täytyy saada standardisointimekanismit entistä paremmin saataville eri pk-yrityksille, kuten Lütikhofer sanoi. Pk-yritykset ovat talouksiemme selkäranka, mutta ne joutuvat liian usein kuitenkin hankaluksiin lähtiessään mukaan standardisointihankkeisiin. Meidän täytyy suojella pekoyrityksiä yrityksiä tällä alalla. Lisäksi standardisointi täytyy saada innovointihankkeeseen alusta lähtien mukaan entistä voimakkaammin. Ja teenkin työtä tähän suuntaan, kun laadin innovaatiopolitiikka yhdessä Quinnin kanssa ja tulemme esittämään aloitteen ensi syyskuussa. Ja sitten TIC, kuten puheeni alussa sanoin, meidän täytyy pyrkiä siihen, että pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin eri aloilla. meidän täytyy pystyä toimimaan myös maailmanlaajuisesti ja jos haluamme olla uusien teknologioiden johtajina, meidän täytyy maksimoida kilpailukyky eri teollisuuden aloilla ja meidän täytyy olla pitkänäköisiä. Ainoastaan tätä kautta voimme saada sen johtajan roolin, johon Eurooppa haluaa. Tarvitsemme myös joustavan järjestelmän, jossa erilaiset kansainvälisten tahojen laatimat asiakirjat heijastuvat. Ja voimme käydä myös vuoropuhelua muiden sidosryhmien kanssa. Samoin yhteensopivuus on tärkeä asia, koska ainoastaan yhteensopivuuden kautta markkinat voivat toimia ja voimme päästä asetettuihin tavoitteisiin. Toinen tärkeä asia on ympäristön ja kuluttajan suoja. Näitä emme saa unohtaa. Ja uuden paketin puitteissa puutumme eräisiin arkaluonteisiin alueisiin. Esimerkiksi vammaisten rooli täytyy muistaa, samoin kuluttajien suoja ja mahdollisimman korkeat kuluttajien suojan taso ja samoin meidän täytyy toimia niin, että otetaan huomioon yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi. Ja samoin täytyy puuttua esimerkiksi tiettyihin hiilidioksidin mittausnäkökohtiin. Meidän täytyy ottaa politiikoissamme kaikkein heikoimmat äh, kansanosat huomioon. Esimerkiksi noin 10 prosentilla kansalaisistamme on jonkinlainen vamma, fyysinen vamma. Ja kun ajattelee, että väestömme ainoastaan ikääntyy, niin tämä luku tulee kasvamaan. Samoin pohdimme standardisointi, menettelyn parantamista palveluiden alalla. Olemme olleet yhteistyössä eri sidosryhmiin ja ne ovat osoittaneet voimakkaasta kiinnostusta siihen, että palvelut ja erityisesti jälkimyyntipalvelut otettaisiin mukaan tähän toimintaan. Ja vielä lopuksi, jotta näihin kaikkiin ongelmiin voitaisiin puuttua, olemme valmistelemassa standardisointipakettia. Aikataulusta sen verran, että haluaisimme hyväksyä tämän paketin marraskuussa. Siihen tulee kuulumaan tiedonanto, jossa pohditaan standardisoinnin tulevaisuutta vuoteen 2020 asti. Ja siinä käsitellään niitä tärkeimpiä asioita, jotka toin jo tässä puheenvuorossani esiin. Todennäköisesti nämä asiat kootaan yhteen asetukseen, joka tulee korvaamaan kaikki olemassa olevat standardisointilainsäädännön osat EUn tasolla niin, että entistä paremmin voidaan täytäntöön panna standardisointipolitiikkaa ja toivon, että tätä kautta voidaan saada eurooppalaisille standardeille parempaa näkyvyyttä. Kuten näette, työtä riittää. Tiedostamme sen, että edessämme on paljon haasteita, kannustimia tämän aiheen parissa, josta tänään keskustelemme. Ja toivon, että voitte suhtautua avoimin mielin kaikkiin niihin ehdotuksiin, joita on tehty. Oma pääosaston ja kabinettini, kabinettini ovat käytettävissänne. Ja kaikki nyt tekemäni ehdotukset voivat jäädä tämän kuulemisen pöytäkirjoihin. Ja olen tietenkin käytettävissänne. Ja valitettavasti koska lentoni on nyt lähdössä, minun täytyy pian poistua. Mutta voisimme ehkä keskustella asiasta uudelleen. Valiokunnassa heinäkuussa tai kesätaun jälkeen tämä on hyvin tärkeä aihe meille kaikille, teollisuudellemme, mutta myös kaikille kansalaisillemme. Erityisesti haluan muistaa tässä kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä heitä. Ei tässä saa jättää jälki junaan. Odotan kutsua tulla tänne uudelleen pikaisesti keskustelemaan. Valitettavasti, kuten sanoin, minun täytyy nyt poistua, enkä voi jäädä enää tänne henkilökohtaisesti kuuntelemaan tätä keskustelua, mutta varmasti saan niistä tiedon. Kiitoksia vielä ja toivotan teille työn iloa. Kiitos puhe- puheenjohtaja. Well, ladies and gentlemen, it's been uh, a real... Hyvät näistä herrat, on ollut suuri ilo nähdä meille, meille nähdä, että, että komissaari on näin sitoutunut tähän asiaan. Ja hän toivoo saavansa läpi tämän standardisointipaketin läpi lokakuussa. Ja me äänestämme siitä sitten marraskuussa. Tämä on hyvä esimerkki tällaisesta strategisesta ajattelusta, jota valiokunnassa on harrastettu. Halusin vielä toivottaa tervetulleeksi rouva Weissenin komissiosta hän on ollut hyvin kiinnostunut tästä asiasta ja osallistunut moniin kokouksiin tämän asian tiimoilta ja on täällä paikalla tänään. Ja toivotan tervetulleeksi myös jäsenmaiden edustajat, jotka ovat myös olleet hyvin aktiivisesti mukana tässä asiassa. Nyt siirrytään eteenpäin puhujavieraisiin. Tuossa materiaaleissa, jotka saitte, olette nähneet aikataulun. Se on suhteellisen kireä tälle päivälle. Tämä kuulemistilaisuus on herättänyt niin suurta kiinnostusta, että olemme joutuneet rajaamaan todella paljon puhujavieraiden aikaa. Toivottavasti he ymmärtävät tämän. Eli tässä ensimmäisessä sessiossa puhutaan eurooppalaisesta standardisoinnista globaalissa maailmassa. Meillä on siinä monia puhujia, jotka edustavat lukuisia järjestöjä, jotka työskentelevät tämän asian parissa. Haluan toivottaa tervetulleeksi Kevin McKinleyn. Hän alustaa tästä aiheesta. Hän on kansainvälisen standardisointijärjestön eli ison apulaispääsihteeri. Sanoisin tähän vielä, että kävimme vierailulla, valiokunta kävi vierailulla Genevessä vähän aikaa sitten ja tapasimme myös YK standardisointielimen väkeä. Keskustelimme muun muassa tekijänoikeuksista ja, ja nämä vierailut olivat hyvinkin hedelmällisiä. Kiitoksia Kevinille siis näiden järjestelyistä ja, ja toivotan hänet vielä tervetulleeksi. Haluaisin pyytää häntä puhumaan ensimmäisenä. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään puhun täällä sekä ison että IECn puolesta. Mikä iso on ja mikä IEC on? Me olemme suuria kansalaisjärjestöjä, jotka, jotka panostavat standardisointiasioiden edistämiseen esimerkiksi teknisellä alalla, esimerkiksi autoteollisuudessa, luottokorttien kryptauksessa, sosiaalisessa vastuussa, hyvin monenlaisissa asioissa – ISO ja IEC, eli sähköalan standardisointijärjestelmä, työskentelevät muiden järjestöjen kanssa parantaakseen standardisointeja, standard, standardeja. Haluamme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita esimerkiksi globaali teknologia meille tarjoaa. Sekä ISO että IEC ovat hyvin edustettuina maailman maissa. Meillä on 162 jäsenmaata ja olemme hyvin vaikutusvaltaisia standardisointiasioissa. Meillä on myös tällaisia edustajia täällä EUn parissa, jotka ISON ja ISN e puolesta valvovat myös ja tarkkailevat myös Euroopan unionin standardisointiasioiden kehitystä – mitä tällä vahvalla linkillä tarkoitin, kun sanoin, että EUn ja muun maailman välillä sellainen standardisointiasioissa vallitsee? No, Viinin sopimus ja Dresdenin, Dresdenin sopimus osaltaan jo takaavat, että sellainen on. Se tarkoittaa, että ISON ja CENin SENin välillä on solmittu sopimus ja toisaalta sitten Senelekin ja IECn välillä on myös yhteistyösopimus. Nämä sopimukset ovat auttaneet kehittämään standardeista hyvin tehokkaita niin, että myös Euroopassa hyväksytyt standardit toimivat kaikkialla maailmassa. Tällä tavoin tämän eurooppalaisen uuden lähestymistavan mukaiset standardit ovat levinneet maailmaan niin, että niitä noudatetaan kaikkialla. ISON ja ISN puolesta tämä uusi lähestymistapa on ollut hyvin menestyksekäs kaikkialla maailmassa – meillä on tällainen jäsenpohjainen kansain, kansallinen delegaatio pohja järjestöissä, joka on hyvin tehokas sitten standardisointiasioiden käsittelyssä ja sen takamisessa, että, että vaikutus ja yhteistyö ovat mahdollisimman hyvällä tasolla. Tässä näette esimerkin meiltä siitä, kuinka suuresti iso myös ja EU myös vaikuttaa ison toiminnassa – EUn edustajia on lukuisissa johtavissa asemissa myös isossa. Tuossa näette, että tuo prosenttiosuus on yli 53 prosenttia. Meillä on myös sihteeristön paikkoja ja EU-ssa ison jäsenistä näitä on hallussaan 50 prosentilla – Sitten kehitysprosessin tehokkuus hyvin nopeasti. Voimakasta kehitystä on tapahtunut sekä ison että ISN-standardien parissa. Käsittelyaikojen ja kehityksen nopeus on parantunut ja lisää parannuksia on tapahtumassa jatkuvasti. Lisäämme jatkuvasti myös teknologian käyttöä niin, että meillä on paljon verkkopalveluita sekä isossa että ISS, niin että voimme käyttää esimerkiksi kokouspuheluita asiantuntijoiden välisissä tapaamisissa. Meillä on myös tärkeitä kumppanuuksia muiden standardi, standardointijärjestöjen kanssa niin, että niiden tavoitteet ja, ja, ja mietteet saadaan myös hyvin integroitua sitten ison omaan työhön. Meillä on kansallisia delegaatioita, jotka entistä enemmän ottavat esiin uusia aloja, joilla myös ison olisi tärkeää edistyä. Kansainvälisistä standardeista on tulossa myös innovaation moottoreita. Ne kannustavat innovaatioon ja toisaalta sitten lisäävät kuluttajien ymmärrystä ja varmistavat sen, että saadaan uusia aloja tämän sääntelyn piiriin, kuten nanoteknologia, biopolttoaineet, ilmastonmuutos, kestävyysasiat, bioteknologia – Näissä asioissa Eurooppa on hyvin vahvasti mukana maailmanlaajuisesti. Tämä varmistaa myös sen, että tutkimus- ja kehitystoiminta saadaan yhdistettyä tutkijoiden työhön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Olemme järjestämässä heinäkuussa tällaista akateemista viikkoa Sveitsissä, jossa varmistetaan, että näitä linkkejä todella luodaan ja että ne saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin niin, että koko arvoketjun laajuisesti saadaan standardointia käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Sitten standardeihin pääsy. Tämä on erittäin tärkeä asia myös konsultointityössä. ISO ja IEC äh, noudattavat VTOn periaatteita kansainvälisille standardeille. Kansalliset delegaatiot ja edustajat auttavat meitä tässä työssä. järjestelmälle on tulossa uusi strateginen suunnitelma ja se esitellään täysistunnolle syyskuussa. Nyt tarvitsemme tällaisia luonnoksia, joita voidaan tarkastella ja niiden täytyy olla saatavilla myös meidän järjestömme ulkopuolelle. Jäsenten kautta voidaan totta kai sitten myydä näitä ja myydä, myydä ennen kaikkea keskitetysti, sillä tätä tietoa tarvitaan nyt jo siinä vaiheessa ennen kuin sitä on edes julkaistu, eli tässä luonnosvaiheessa ennen kaikkea. Meillä on hyviä neutraaleja tapoja tukea kasvua, kasvua monilla eri aloilla omien jäsenjärjestöjemme kautta. Me tarkkailemme totta kai tilannetta tehokkaasti, etteivät jäsenten omat kansalliset ja henkilökohtaiset edut pääse sotkeentumaan tähän asiaan. Kiitoksia vielä lopuksi, lopuksi tästä tilaisuudesta tulla puhumaan tänne. Well, thank you very much indeed, Kevin, and it's a special... Kiitoksia. Oli ilo saada sinut puhumaan tänne. Sinulla oli paljon tärkeitä pointteja esityksessäsi, erityisesti Euroopan yhteisön jäsenten panoksesta myös ison ja iesen työhön. Seuraava puhujamme ei paljonkaan esittelyä kaipaa. Hän on viettänyt paljon aikaa parlamentissa viime aikoina, olemme siitä hyvin iloisia, sillä hän on aina hyvin aktiivinen ja tietää paljon tästä alasta ja hänellä on Senin ja senellekin johtajana paljon myös tietoa tästä alasta ja vaikutusvaltaa. Ole hyvä. I, I would like to start first. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että se on antanut minulle tämän mahdollisuuden puhua täällä, koska todellakin tällä tavalla voidaan lisätä eurooppalaisen standardisoinnin näkyvyyttä. Tämähän kattaa 50 prosenttia koulutusohjelmistamme, joten kiitoksia paljon tästä. Ja haluaisin todeta, että me olemme hyvin dynaaminen organisaatio ja haluaisin täällä seisoa, mutta joudun valitettavasti istumaan, joten en oikein näe ihmisten reaktioita puheisiini. Mutta koska minulla on kolme lasta, joka on, jotka ovat puolesta toista vuodesta muutamaan vuoteen iältään, niin varmaankin kykenen täällä hoitelemaan myöskin eurooppalaista sanarisointijärjestelmää näin äidin kokemuksella. Aion nyt puhua ensimmäiseksi suosituksista, koska aiheena on innovaatiot ja haluaisin kutsua koko yleisön ja kaikki, jotka seuraavat tätä julkista kuulemistilaisuutta internetin kautta. kuuntelemaan tarkasti näitä suosituksia ja miettimään, miten parhaiten voisi panna niitä täytäntöön omassa järjestelmässään. Ensimmäinen ajatukseni koskee Euroopan instituutioita ja jäsenvaltioiden viranomaisia ja kaikkia niitä, jotka tukevat eurooppalaista sandalisointia. Ja taikka uskovat, että eurooppalainen standardisointi voi olla arvokas asia Euroopan taloudelle. Ja pyytäisin, että he jatkaisivat tukeansa ja sitä edistämistoimintaansa, mitä he harjoittavat tämän järjestelmän ää, ää, eteenpäin viemiseksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla. Ne, jotka tietävät, että eurooppalaisten standardien kehittäminen on tärkeä asia. ja tietävät myös, että yhteydet kansalliseen standardisointiin täytyy olla vahvat, kuten kuultiin jo Keviniltä. Ja tietenkin me tuemme myöskin ajatusta, että kaikki sidosryhmät ovat vahvasti mukana tässä kehitystyössä. Kuinka voimme sitten edistää e- eurooppalaista innovaatiota ja kilpailukykyä? Voimme laajentaa eurooppalaista standardisointia muille alueille aina silloin, kun on olemassa aito kiinnostus muilta tahoilta standardisointiamme kohtaan. Jos me ö, sovellamme sitä eurooppalaista standardisointia johdonmukaisella tavalla, tämä on tärkeä asia. Toinen ajatukseni koskee sitä, että te kaikki ryhtyisitte ö, muodollisiin suhteisiin, virallisiin suhteisiin Euroopan standardisoinnin kanssa ja nimenomaan koulutuksen alalla aivan äh, alaasteen koulutuksesta yliopistotasoon asti, koska tällä tavalla on parasta edistää eurooppalaisten äh, tietopohjaisten organisaatioiden kehittymistä Euroopassa tehokkaasti. Ja kuinka voit, no, kuten voitte kuvitellakin, en voi päättää suosituksiani viittaamatta rahaan. Valitettavasti äh, raha maailmaa pyörittää, joten Tämä on tärkeä asia myöskin standardisoinnille. Me tarvitsemme siis rahoituksellista kestävyyttä. Me katsomme, että vakaat ja käyttäjäystävälliset rahoitussäännöt standardisointijärjestelmälle on aivan ensiarvoisen tärkeä asia järjestelmämme tukemiseksi. Ja yritän nyt sitten määritellä arvomme ja antaa jotakin syitä sille, taikka perusteluja sille, kuinka Euroopan standardisointi edistää innovaatiota ja kilpailukykyä. Arvomme ovat seuraavat. Me tietysti täytämme VTOn vaatimukset. Tämähän on jo eurooppalaisen standardisointijärjestelmän lainsäädäntöön kuuluva, mutta me menemme vielä pidemmällekin, koska meidän järjestelmämme on riippumaton. Meidän järjestelmämme on innovatiivinen, koska me pyrimme olemaan sekä sosiaaliset että taloudelliset suhteet ja tarpeet huomioon ottava. Ja me pyrimme olemaan tehokkaita ja vaikuttavia siinä, mitä me teemme. Me emme halua, että yrityksemme Euroopassa tai toimijamme Euroopassa tai muissa maissa luovan lukuisia komiteoita, jotka tavoittelevat rista, äh, ristiriitaisia tavoitteita, koska se estäisi myöskin eurooppalaisen äh, teollisuuden ja yksityisen sektorin kilpailukyvyn kehittymistä. No sitten seuraava kalvo, kuinka me tuemme sitten mm, kilpailukykyä? Meillä on olemassa yksi standardi, joka on yli 31 maassa käytössä ja yli 500 miljoonan kuluttajan käytettävissä. Ja kaikilla jäsenillä on velvoite noudattaa sitä. Ja meidän standardimme ovat asiantuntijoiden laatimia. Henkilöiden, jotka tietävät, mistä on kysymys, tietävät, mitä ne saavat aikaiseksi ja tietävät, että standardit voidaan myöskin panna täytäntöön eurooppalaisilla markkinoilla. Se ja me olemme sitoutuneet vahvasti isoon ja eurooppalainen tilanne on se, että Eurooppa asemoi itsensä maailmanlaajuisille markkinoille. Me vaikutamme niillä aloilla ja johdamme niillä aloilla, joilla voimme johtaa, koska meillä on johtavaa teknologiaa. Me levitämme tietoa ja innovaatiota, ja tämä on hyvin tärkeä asia, jonka haluaisin ottaa esille täällä, koska innovaatio on hyvin lähellä sydäntämme. Me tiedämme, että meillä on kehitystarpeita vielä innovaation ja tutkimusyhteyksien suhteen. Tämä on kuitenkin selvää. On selvää, että standardit edistävät tiedon siirtämistä. Me vähemmän kustannuksia ja riskejä markkinoille, tuotteiden markkinoille saattamiseksi. Ja meillä on mahdollisuus myös luoda eurooppalaisille yrityksille eriytymismahdollisuuksia, koska yritykset työstävät korkean lisäarvon innovaatioita, jotta saisivat aikaiseksi suurempia markkinaosuuksia. Me tarjoamme tällä tavalla tasaisen kilpailukentän kaikille kilpailijoille Eurooppa, eurooppalaisille markkinoille, pitäen sisällä myöskin PK-yritykset, joten PK-yritykset toimivat samalla tasolla kuin kaikki muutkin yritykset, kun meillä on standardisoidut tuotteet. Haluaisin palata nyt sitten vielä kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien etuihin. Mehän integroimme kaikki nämä edut. Tämä on yhteydessä kansalliseen standardisointielimen. Jokainen voi osallistua työmme, työhömme, koska he voivat työskennellä omalla kielellään. Tämä on tärkeä yhteissääntelyelin. Me seuraamme alan kehitystä ja noudatamme lainsäädäntöä. Se antaa yhteisiä etuja. Me olemme todenneet, että 25 prosenttia, tai meidän työmme edistää 25 prosenttisesti BKTn kasvua. Kaikki yhteiskunnan osat hyötyvät turvallisista tuotteista, ympäristöystävällisistä tuotteista, joihin pääsee helposti käsiksi ja jotka ovat kilpailukykyisiä. Ja tämä on eurooppalaisen standardisointijärjestelmän ansiota. Kiitoksia. Well, thank you, uh, as always, Elena. Kiitos Elena tästä hyvin selkeästä esityksestä. Nyt sinähän puhuit paljon innovaatioista ja kehityksestä ja sellainen alue, jolla standardointiasia on ollut hyvin tärkeässä asemassa, on IT- ja televiestintäala. Ja siksi haluan toivottaa tervetulleeksi John Phillipsin joka on yleiskokouksen puheenjohtaja Euroopan telealan standardisoimisjärjestössä. Minulla on itse asiassa Etsi-järjestön solmio tänään täällä päälläni. Niin John, mukava, että pääsit tänne puhumaan. IT-alan standardisoinnista. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Olen varma, että myös sen, sen ja Senelek voivat lahjoittaa teille solmion, kuten Etsi on tehnyt. ICT-alan tai IT-alan standardisointi asioissa Euroopassa ensin tulee ymmärtää IT-alan luonne nykyään ja se, kuinka se jo nyt luo standardeja ja on tehnyt jo niin monien vuosien ajan. Sitten täytyy ymmärtää myös niitä trendejä, joita nyt on näkyvissä. Vasta sitten voidaan tutkia entistä IT-ystävällisempää eurooppalaista standardisointijärjestelmää ja sitä, kuinka sellainen saataisiin kehitettyä, jotta se parhaiten tukisi IT-alan luonnetta. Tässä esitykseni sisältö. IT-ala tänään pääasiassa palvelee nykyään täysin globaaleja markkinoita. Sidosryhmät ovat alan moottoreita. Meillä on paljon sidosryhmiä, joiden liiketoimintamallit ja muodot muuttuvat täysin odottamattomalla tavalla ja tavalla, jota standardisointijärjestöt eivät mitenkään pysty ennakoimaan. Standardisointijärjestöjen täytyy tästä syystä mukautua IT-alan muutoksiin, jotta ala pystyisi edelleen tuottamaan merkittävää taloudellista voittoa. Tärkeät IT-alan standardoidut järjestelmät, kuten esimerkiksi seuraavan sukupolven kiinteä lankapuhelinverkko, internet, matkapuhelimet, nehän ovat kaikki muutoksen kourissa tänään. Tekninen standardisointityö tehdään vähemmän virallisissa standardisointi- elimissä, joissa sidosryhmät pääsevät suoraan osallisiksi tästä työstä. Standardisointi järjestöt ja elimet, joita IT-ala nykyään käyttää, niiden liiketoimintamallit heijastelevat IT-alan preferenssejä, jotta IT-ala pystyy sitten tuomaan mahdollisimman hyvin läpi myös omia toiveitaan standardisointiprosessin eri vaiheissa – näitä IT-alan piirteitä ei voi jättää ottamatta huomioon. Totta kai ne täytyy ottaa huomioon silloin, kun pyritään esimerkiksi uudistamaan eurooppalaista standardisointijärjestelmää. ETSI, Euroopan telealan standardisointijärjestö, perustettiin vuonna 1988. Sen oli tarkoitus olla tasavertainen kumppani kaikille käyttäjille, hallinnolle, teollisuudelle, tutkijoille – Meillä on jäseninä pk-yritysten ja mikroyritysten edustajia sekä myös suuryritysten edustajia. Mutta noin 25 prosenttia etsin jäsenistä tulee kuitenkin pk-yrityksistä. Tämä on ollut hyvin menestyksekäs toimintamuoto. Meillä on ollut menestyksekkäitä kumppanuuksia esimerkiksi suuryritysten kanssa, joiden kanssa olemme pystyneet tuottamaan globaaleja standardeja, joita käytetään yli neljässä miljardissa matkapuhelimessa kautta maailman. Katsotaan seuraavaksi trendejä. Tässä on kolme tärkeää aluetta. Ensinnäkin IT, IT soluttautuu elämän joka osa-alueelle. Se tukee fyysisten tavaroiden ja palveluiden tuottamista, ja on mekanismi, jolla pystytään toimittamaan virtuaalisia tuotteita ja palveluita. Toisekseen tämä läsnäolo merkitsee sitä, että itestä on tullut tavallaan näkymätön osa-alue sekä kuluttajille että yrityksille, huolimatta siitä, minkälaisia teknologiavalintoja on tehty. Kolmanneksi tämä vaatii sitten sitä, että saamme aikaan tällaisen täydellisen ja kaiken kattavan palvelujärjestelmän, eikä niin, että, että ITtä käytetään ainoastaan yksittäisten tuotteiden välissä. Eli IT-sovellettavuutta täytyy edelleen pystyä kehittämään standardien avulla. Järjestelmä täytyy siis kehittyä. Sen täytyy kehittyä, jotta pystytään vastaamaan IT-alan omiin luonteenpiirteisiin ja niiden kehitykseen – sen täytyy kehittyä, jotta pystytään houkuttelemaan sen pariin entistä enemmän pk-yrityksiä ja suuria IT-alan yrityksiä, jotta ne voivat tehdä helposti ja tehokkaasti yhteistyötä. Jos saadaan aikaan tehokas palveluntarjontajärjestelmä, joka sopii joka tasolla hyvin yhteen, niin silloin ei voida enää odottaa, että yksi standardisointijärjestelmä tai järjestö pystyy tarjoamaan kaikki tärkeät standardit standardisointielementit. Siksi tarvitaan yhteistyötä ja eurooppalaisesta standardisointijärjestelmästä on tehtävä houkutteleva kaikenlaisille standardien käyttäjille globaalisti. Euroopassa tämä kehitys on haasteellista, koska alan toiveisiin pitää pystyä vastaamaan ja samalla pitämään yllä nykyisiä piirteitä järjestelmässä. Euroopasta täytyy tehdä IT-standardeille luonteva ja ystävällinen paikka. Tarvitsemme siis tehokkaan hallinnointijärjestelmän tämän varmistamiseksi. Meidän täytyy taata, että Euroopasta saadaan IT-standardisoinnille ystävällinen ympäristö. Tämän edellytys on se, että Eurooppa tarjoaa laajapohjaisen yhteistyöalustan markkinoille standardisointialalla ja erityisesti tarjoaa tehokasta markkinaennakointia. Ensinnäkin täytyy rakentaa suuri sidosryhmien välinen kumppanuus ja niiden väliset linkit täytyy muodostaa hyväksi verkostoksi. Tärkeässä osassa on myös ajoitus. Meillä täytyy olla järjestelmä, joka pystyy rakentamaan globaaleja kumppanuuksia, esimerkiksi juuri tällaisia etsin edustamia kumppanuuksia. Meidän täytyy myös pystyä siirtämään viimeisin teknologia markkinoille standardien avulla. Eurooppalaista standardisointijärjestelmää pitää myös kehittää niin, että se ottaa mukaan myös vähemmän virallisia standardisointijärjestöjä ja sidosryhmiä – meidän pitää myös varmistaa, että näitä palveluja voidaan käyttää esimerkiksi julkisissa hankinnoissa ja julkisissa palveluissa. Totta kai täytyy myös edistää yhteistyötä julkisten ja yksityisten tahojen välillä. Se on nimittäin hyvin tyypillistä IT-alalle. Viimeiseksi haluaisin sanoa, että tulevaisuuden IT-standardeissa paljon riippuu siitä, kuinka hyvin ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Niiden täytyy toimia järjestelmätasolla niin, että voimme tarjota eurooppalaisille kansalaisille heidän tarvitsemansa palvelut ja teollisuudelle mahdollisuuden olla taloudellisesti menestynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että standardisointijärjestöjen täytyy kehittää omaa työtään, kehittää välineitä, joilla tällaista linkittyneisyyttä voidaan entisestään parantaa. Spesifikaatioita ja, ja menetelmiä täytyy edelleen kehittää. Yhteisiä foorumeita täytyy myös kehittää tulevaisuudessa. Jotkut standardisointijärjestöt ovat jo tähän työhön ryhtyneet. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitos paljon. Tämä, tämäkin esitys oli hyvin selkeä. Siinä oli monta hyvin kiinnostavaa pointtia. On mielenkiintoista, että tänään täällä on ICANin eli internetin hallinnoijan ja muiden sidosryhmien välinen tapaaminen täällä Brysselissä ja se on myös hyvin tärkeässä osassa tätä standardisointiasiaa ja, ja Euroopan tulevaa kasvua, joten siksi todella kuuntelin mielenkiinnolla sinun visioitasi tulevasta Jaamme muuten kopiot teille kaikille näistä esityksistä, jotta saatte ne sitten ainakin jälkeenpäin. Seuraavaksi esittelisin seuraavan puhujan Alan Brydenin. Tapasin Alanin ensimmäistä kertaa imco valiokunnan ensimmäisellä vierailulla Geneveen, joka oli jo joskus 90-luvulla. Tämä osoittaa vain sen, että olemme jatkuvasti olleet kiinnostuneita standardisointiasioista – hän on ISO, eli kansainvälisen standardointijärjestön entinen pääsihteeri. Hän kertoo meille nyt eurooppalaisen standardisoinnin tulevaisuudesta. Ole hyvä, Alan. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia paljon puheenjohtaja paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Hyvät naiset ja herrat, olen juuri kirjoittanut artikkelin artikkelin akateemiseen tarkasteluun ja sen nimi oli Standardisointi kauhistuttaa. Mieti sitä kahdesti. Ja moni tahoinen lähestymistapa on tärkeää, että voidaan käsitellä esimerkiksi talousasioita, markkinoille pääsyä, sosiaalista yhden, yhtenäisyyttä ja myöskin ympäristöasioita. Ja tietenkin, kuten Malcolm jo tuossa muistutti, jo muutama vuosi on kulunut siitä, kun parlamentti katsoi, että standardit ovat tylsiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen saanut kokemuksia siitä, että kun olin vielä pääsihteerinäkin, niin olin Senin toiminnassa mukana myös. Ja tällä tavalla nyt sitten tässä nykyisessä vapaassa asemassa, niin minulla on vapaat kädet puhua, vapaammat kädet puhua. Ja minä nyt tänään puhua vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista Euroopan standardisoinnin alalla maailmanlaajuisessa ympäristössä. Olen sitä mieltä, että eurooppalaisten mukanaolo isossa on tärkeä asia ja sitten lopuksi puhun vielä suosituksista. Ensin puhutaan siis vahvuuksista. Katson, että kun uusi lähestymistapa on ollut käynnissä 20 vuotta ja viitaan tässä eurooppalaisiin standardeihin on viitattu EU-lainsäädännössä, on suuri vahvuus eurooppalaiselle standardisointijärjestelmälle, koska sillä varmistetaan, että Monet, monet sidosryhmät voivat osallistua direktiivien laatimiseen ja, ja se antaa myöskin vahvan pohjan sille, että markkinapelurit ja hallitukset voivat ottaa standardit huomioon. 70 prosenttia tuotannosta on vapaaehtoista. Ja toinen vahvuus on se, että, se, että eurooppalaiset standardit ja pitää ottaa kansalliseen lainsäädäntöön huomioon velvoitteenomaisesti on suuri vahvuus. Ja tämä on vahvistettu monin kahdenvälisin ja monenvälisin yhteistyötoimin viime vuosina. Ja siinä vaiheessa, kun VTO on teknisten esteiden poistamissopimus otettiin käyttöön, sillä edistettiin kansallisten standardien ristiriitaisuuksien eliminoimiseksi ja silloin eurooppalainen standardisointijärjestelmä tuli vahvasti esille. myöskin meillä on äh, hyviä kansallisia esimerkkejä, oikein mestaristandardeja ja standardisointielimiä, en anna niiden nimiä tässä, mutta meillä on niitä lukuisia ja näillä on merkittävä rooli myöskin maailmanlaajuisella äh, pelikentällä. Esimerkiksi Viinien Restenin sopimukseen tässä jo viitattiin mekanismeina, joilla voidaan taata yhteensopivuus kansallisen standardisoinnin kanssa ja VTO ja ISO ja ITU ovat tärkeitä Euroopan maissa. Ja viimeinen vahvuus on se, että Euroopan standardit ovat laadukkaita. Niiden laadukkuus on tunnustettu ja niiden asiallisuus on tunnustettu. No sitten heikkouksista. Näen, että meillä ei ole vielä riittävän vahvaa eri alat kattavaa lähestymistä standardisointi. Meillä on olemassa esimerkki alue, jolla teknologiat tulevat yhteen ja käyttöliittymät ja standardisoitni järjestelmät voivat olla silloin esteenä. Ja olen iloinen siitä, että sen senellekin on tästä aiheesta annettu mandaatti. No toinen esimerkki on energiatehokkuus, joka on tyypillisesti eri alat yhdistävä ja ylittävä. Ja tämmöinen monialaisuus olisi siellä tarpeen. Ja paljon on puhuttu koulutuksen ja tutkimuksen kehityksen ja standardisoinnin välisistä yhteyksistä ja uskon, että siinä on vielä paljon tehtävää, mutta on olemassa eurooppalainen ambivalentti suhtautuminen tai asema muuhun maailman nähden. Eli yritetään edistää yhtäältä eurooppalaisia standardeja, USA-standardeja standardien sijaan esimerkiksi, jotta voitaisiin olla hyvin mukana kansainvälisessä kehityskulussa. Ja sen takia, kun kehystä sopeutetaan, tarvitaan hyviä neuvoja. Ja kun mallin omia erityispiirteitä halutaan edistää, niin IT-välineiden erityispiirteet on otettava huomioon. Sitten mahdollisuuksia. Silloin kun standardeilta odotetaan kykyä tarjota äh, välineitä uusien teknologioiden käyttöönottoon, niin vapaaehtoisuus on merkittävä asia, ja tässä keskusteltiin myöskin uudesta lähestymistavasta, ja se, että Kiina, Intia ja muut tärkeät suuret taloudet ovat mukana kansainvälisessä standardisoinnissa on tärkeä tekijä, kuten myöskin Eurooppa itse on siinä mukana. Ja akateeminen maailma kiinnostuu yhä enemmän standardisoinnista sellaisenaan ja myöskin koulutuksen välineenä. No sitten uhkat. Näkisin, että uhkat liittyvät USAhan. USAan ja EU-standardisoinnin väliset suhteet ovat äärimmäisen tärkeät. Kun olin pääsihteerinä, yritin rohkaista kumppanuuksia USA ja Euroopan alakohtaisia kumppanuuksia, mutta se, si, si, siinä saatiin vain osittaista menestystä. USAhan on hyvin vahvasti mukana ison toiminnassa. No sitten Aasia on tietenkin tärkeä peluri, riippuen siitä, mihin ne sijoittavat panostuksensa ja voimansa. Sitten yksityiset standardit vastaan. Viralliset standardit on tärkeä tekijä myöskin. Ja myöskin asiantuntijuuden määrän väheneminen on merkittävä kysymys. Kun laitetaan eurooppalaiset asiantuntijat töihin kansainväliselle tasolle, niin se on vaikea haaste, erityisesti näinä vaikeina taloudellisina aikoina, kun yrityksillä on tiukka tilanne. Uhkana on myöskin se, että bisnesmalli, joka on ollut käynnissä, tulee yhä enemmän epävakaaksi Sehän on ollut eurooppalaisen standardisoinnin tukena aikaisemmin. Tämä liittyy esimerkiksi tekijänoikeuksiin, julkisen tuen vähenemiseen ja niin edespäin. No sitten taloudellinen kriisi voi johtaa lisäsääntelyyn versus vapaaehtoinen standardisointi. Ja tietysti se voi aiheuttaa jonkin asteista kansallista pro, pro, protektionismia. Kevin McKinley tässä jo puhuikin EU-NSBstä. Ja jos katsotaan viimeistä viittä vuotta, niin Euroopan asema on ollut vakava, vakaa, joskin hieman sen asema on heikentynyt esimerkiksi hallintopuolella, hallinnointipuolella. Ja sen sijaan, että meillä olisi 27 jäsentä Euroopan unionista isossa, niin meillä voisi olla vain yksi Miettikää sitäkin mahdollisuutta. No sitten seuraava kalvo ja esitän joitakin suosituksia vielä, mutta suosittelisin ilman muuta, että tämä uusi lähestymistapa otettaisiin käyttöön myös muilla Euroopan politiikan alueilla, erityisesti palvelun alalla ja kestävyysasioissa ja suosittaisin, että tämänhetkinen bisnesmalli vakiinnutettaisiin hajoittamisen sijaan ja välttäisin tällaisia lakisääteisiä päätöksiä, joka, jotka heikentäisivät Euroopan asemaa kansan, kansainvälisillä kentillä ja kehit, ke, kehottaisin yhä suuner, suurempien synergiaetujen äh, hankintaan. Kiitoksia. Ah, Kiitos paljon tästä. Tämä oli hyvin virkistävä esitys, kun kerroit asioista omasta näkökulmastasi sinulla voisi olla tässä asiassa samanlainen rooli kuin herra Montilla, joka on kertonut hyvin suorasukaisesti omistaa näkemyksistään sisämarkkinoiden kehittämiseksi herra Barosolle. Eli ehkä voimme järjestää tapaamisen näiden asioiden tiimoilta. Olin iloinen, että nostit esiin asioita, jotka liittyvät kestävyyteen. Erityisesti aiemmin kuulimme jo julkisesta hankinnasta. Tämä valiokunta on myös niistä asioista hyvin kiinnostunut ja Heide Ruule oli siinä esittelijänä ja siellä mainittiin standardit aivan erityisesti julkisten hankintojen yhteydessä. Tämän session viimeinen puhuja on Mike Lowe, joka on BSIn eri British Standardsin johtaja. Hän on myös aktiivisesti kertonut omista näkemyksistään Hänellä on myös taustaa teollisuuden puolelta, joten hän, ymmärtää standard, hän kyllä ymmärtää standardien tärkeyden hyvin selkeästi. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän, että sain tulla tänne puhumaan. Nyt edustan täällä tätä Express-paneelia, eli Euroopan standardointijärjestelmän tarkastelun asiantuntijaryhmää. Haluaisin, että kaikki täällä lukevat tuo raportti raporttimme, mutta jos teillä on siihen aikaan, niin lukekaa ainakin tiivistelmä, jonka ryhmä on tuottanut. No niin, siirrynkin heti eteenpäin, koska aika on niin vähän. Express-paneeli. Siihen sisältyi 30 asiantuntijaa ja raportti julkaistiin tammikuussa tänä vuonna. Siihen sisältyy 12 strategista päämäärää käyn läpi hyvin nopeasti ja toivottavasti diojen näyttäjä pysyy tässä tahdissa mukana. Tässä on hiukan tämmöinen liikennevalojärjestelmä, no tosin brittiläinen, joka ei ole standardoitu. Tärkeää on, että asiassa päästään eteenpäin sekä ison komission että jäsenvaltioiden taholta. Millaisia tulokset sitten olivat, kun tarkasteltiin eurooppalaista standardisointijärjestelmää? Vahva ja tehokas standardisointijärjestelmä on jo olemassa ja se täyttää teollisuuden, liike-elämän, politiikan, kansalaisten tarpeita. Kuulimme jo, että siihen on vaikuttanut paljon myös kansainväliset järjestöt. Kuulimme jo, että eurooppalaisilla on 50 prosenttia ison hallituksen tai jäsenten paikoista, eli paljon suurempi osa kuin mitä talouden suuruus antaisi ymmärtää. Ja maailman kymmenestä käytetyimmästä standardista suurin osa tulee Euroopasta, ja tämän tilanteen haluamme säilyttää tulevaisuudessa. Totesimme, että että standardit ovat hyvin markkinaorientoituneita, ne tuottavat taloudellista etua, sillä tavoin saadaan myös levitettyä innovaatioita markkinoille asti. Standardointiprosessin taloudellinen vaikutus on hyvin suurta. Vahvistimme komission löydökset vuodelta 2008 niin, että tämä tilanne pitäisi saada ylläpidettyä ja vielä hiukan parannettua sitä tulevaisuudessa. Tunnistimme myös alueita, joihin tässä on jo viitattu, joissa tilannetta voidaan parantaa ja näille vahvuuksille voidaan edelleen rakentaa uusia vahvuuksia. Euroopassa hallitsevassa asemassa on palveluala. Standardien tuomien etujen hyötyjä tulee standardien tuomia etuja tulee mainostaa entistä tehokkaammin myös palvelualalla kuluttajille, esimerkiksi juuri vammaisryhmille, jotta nekin pääsevät osaltaan vaikuttamaan standardointiprosessin etenemiseen ja toisaalta sitten elinkaarikustannuksiin. Meidän täytyy päästä kiinni politiikan tekijöihin jo paljon aiemmin, että ne tuovat pöytään todellisia markkinoiden tarpeita. Meidän pitää luoda yhteys myös komission tutkimusohjelmiin niin, että asiat priorisoidaan oikein. Hyviä esimerkkejä onnistumisista tällä alalla on nanoteknologia. Meidän pitää parantaa prosessia, jossa tunnistetaan ne epäviralliset elimet, foorumit ja, ja konsortiot. Niillä voi olla todella tehokkaita prosesseja esimerkiksi juuri IT-alalla, aivan kuten John tässä jo sanoi, ne tulisi siis ottaa entistä paremmin mukaan toimintaan. Meidän pitää pyrkiä parantamaan aktiivista osallistumista myös koulutusalalla. Se on sellainen asia, jois, jossa moni jäsenvaltio on jo ansioitunut ja niiden esimerkkiä tulee noudattaa. Kilpailukyky Euroopassa on tärkeässä asemassa. Se on niin tärkeää, että meidän täytyy pystyä vaikuttamaan siihen myös standardien keinoin tulevaisuudessa. Kiinalaiset ovat kiinnostuneet Euroopan tekemisistä standardointialalla. Meidän pitää pystyä myös viestimään, että standardit ovat hyvä tapa saada innovaatiot läpi markkinoille. Tavoitteet kolme ja neljä ovat tässä. Meillä täytyy olla yhdenmukainen lähestymistapa komission ja yhteisön ja standardointijärjestöjen kanssa. Yhteydet eivät ole olleet menneisyydessä niin hyviä kuin olisi voinut toivoa, ja siksi tätä tulee parantaa. Tavoite kuusi, palveluala. Totta kai standardointi pitää saada aktivoitua myös palvelualalla – meidän pitää pystyä tarjoamaan palveluita liiketoimintapohjalta. Sitten tavoite kahdeksan, meidän pitää pystyä tarjoamaan tehokas ja toimiva eurooppalainen standardisointijärjestelmä. Sen ja Senelek ovat tehneet, ovat saaneet aikaan jo hyvää edistystä toimiensa yhteisessä koordinoinnissa ja olemme tästä hyvin iloisia niin, että kaikki järjestöt tekevät entistä läheisempää yhteistyötä. Tässä tavoite yhdeksän. Parannetaan yhteistyötä Euroopan standardisointijärjestelmän ja foorumien ja konsortioiden välillä. Meidän tulee puuttua erityisesti siihen sisältöön, jota tämä yhteistyö tuottaa niin, että prosessista saadaan mahdollisimman virtaviivainen. Foorumien ja konsortioiden lisäksi Express-paneeli suosittaa myös tällaisia yleisempiä toimia niin, että saadaan kaikki sidosryhmät mukaan jollekin foorumille, ja mitä pikemmin tällainen toiminta saada jälkeelle, niin sen parempi. Tavoite 10. Tavoite on se, että kaikilla sidosryhmillä on yksinkertainen ja helppo pääsy käsiksi standardeihin. Sen ja Senelec tarjoavat parempaa pääsyä standardeihin PK-yrityksille. Se takaa, että myös niiden vaikutus saadaan mukaan standardisointiprosessiin ja olemme tästä panoksesta hyvin iloisia. Tavoite 11, rahoitus. Tästä sanoisin sen, että näin lama-aikana meidän tulee saada rahalle enemmän vastinetta. Teknopolis-raportti, jonka komissio on tilannut, on hyvä perusta. Sen perusteella voidaan kehittää sitä tapaa, jolla sijoitamme rahaa tähän toimintaan. Lainsäädäntökehys, sen täytyy sallia ne parannukset, joita haluamme tehdä, eikä estää niitä. Tämä on tärkeä asia. Sitten loppuyhteenvetona. Uskoisin, että olemme hyvässä asemassa, jotta voimme rakentaa hyvän perustan Euroopalle vuoteen 2020. Voimme tehdä suuria muutoksia. Tarvitsemme yhdenmukaisen suunnitelman, joka kattaa koko Euroopan niin, että voimme jatkaa kansainvälistä vaikuttamista, kuten olemme tehneet tähän mennessä. Meidän pitää tukea tätä kansallisten järjestöjen ottamaa lähestymistapaa ja menettelytapaa Euroopan laajuisesti, ja meidän pitää pitää enemmän ääntä standardisoinnin tuomista eduista. Euroopan standardisointijärjestelmä vuodelle 2020, miltä sen tulisi näyttää? Sen tulisi tarjota itsenäisyyttä ja rehellisyyttä, sen tulisi tuoda etuja liike-elämälle ja yhteiskunnalle, vastata kaikkiin kuluttajien tarpeisiin. Kulut tulisi jakaa tasapuolisesti, sen tulisi heijastaa julkista politiikkaa ja prioriteetteja tasapuolisella tavalla. Ja ennen kaikkea tulisi välttää jäykkää lainsäädäntöä. Sen tulisi edistää muutosten ja parannusten tekemistä, sillä niitä tapahtuu jatkuvasti ja tulisi varmistaa, että parhaat käytännöt ovat käytössä koko EUn laajuisesti. Komission tulisi tähdätä näiden parannusten tekemiseen niin, että voidaan entisestään vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia ja kannustaa koko järjestelmää kehittymään entisestään vuoteen 2020. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitos Mike Lowe ja onnittelut sinulle ja koko tuolle paneelille, joka on tuottanut tämän raportin. Se on varmasti hyvin arvokas asiakirja meillekin omassa työssämme. Meillä on parikymmentä minuuttia nyt aikaa kysymyksille valiokunnan jäseniltä. Pyytäisin esittelijää esittämään kysymyksiä ensimmäisenä. Toivottavasti kysymykset voivat olla mahdollisimman selkeitä ja lyhyitä, koska haluaisin antaa panelisteille mahdollisuuden vastata niihin mahdollisimman kattavasti. Herra Kosisnik sit, on pyytänyt puheenvuoroa Rova Komi. Entäs herra Repo, hän on varjoesittelijänä. Eli tässä ensimmäiset kolme, sitten Weiler ja Schaldemose sen jälkeen ja Ruule vielä sen jälkeen. Eli Kosisnik ja Komi, Repo, Ruule, Weiler, Schaldemose noin minuutti jokaiselle puheaikaa niin, että panelisteille jää aikaa vastata. Kosis Niko, ole hyvä. E, e, Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita. Olen varma, että nämä esitelmät olivat äärimmäisen hyödyllisiä, joten minulla on aivan tarkka erityinen kysymys Kevinille. Mehän tapasimme Genevessä ja henkilökohtaisesti Katsoisin, että Geneven vierailu oli äärimmäisen hyödyllinen valiokunnallemme, koska näimme monta kansainvälistä organisaatiota. Ja Kevin, Kevin mainitsi ja myöskin joku muukin mainitsi, että siitä, minkä minäkin tiedän, tai itse asiassa tämä onkin kysymykseni. Olisiko parempi, että meillä olisi 27 plus 4 äänestyssysteemi Euroopalle, Euroopan varten? Onko se mielestäni mielestäni parempi, jos halutaan edistää yhteistä politiikkoja, vai olisiko parempi, että olisi yksi tai kaksi ääntä aina käytettävissä? Sì, grazie Presidente. Io vorrei... Komi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä Espress-paneelin edustajalta ja Elena Santiago legistä seuraavaa. Ensimmäisen analyysin perusteella nykyinen standardisointijärjestelmä pitää sisällään tärkeimmän ongelman, eli sen, että kaikki hankkeista kiinnostuneet sidosryhmät saataisiin mukaan, ja erityisesti tämä pätee PK-yrityksiin. Sitten meistä olisi välttämätöntä parantaa pääsyä ja osallisuutta, koska näin eurooppalaiset markkinat ja kansainväliset markkinat hyötyisivät tästä. Ja kysyisin seuraavaa teidän mukaanne, kuinka tätä järjestelmää voidaan parantaa rakenteellisesti sekä Euroopan tasolla että kansainvälisesti, että niin, että kaikki eri tahot todella saataisiin mukaan tähän järjestelmään. Uh, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Repo. Eh, näin <clears throat> teologikoulutuksen omaavana Eh, kun olen saanut mahdollisuuden tutustua standardoinnin maailmaan, olen ajatellut, että minkäköhänlaisia ideaalimalleja todella luojalla on aikanaan ollut ja, ja miten saataisiin todella sen kaikki kestävä ihmisolennon standardi luotua. Eh, täällä herra eh, Bytikofer viittasi jo Eh, standardoinnin merkitykseen todeten, että toisinaan standardointi on jopa tutkimustakin tärkeämpää. Itse ajattelen, että tässä on juuri tämä teorian ja käytännön välinen suhde, että parhaimmillaan toimiva eh, esine ja toimiva palvelu todella myös eh, rikastuttaa teoriaa ja sen takia juuri koulutuksen osuus on tärkeä ja se tuli esille. Olisin halunnut kuulla jotakin, että minkälaisia ideoita on esittää juuri tuoda standardin merkitys koulutukseen paremmin sisälle. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon ja sitten Rova Rula. Ich möchte mich bedanken, es war eine sehr gute Anhörung. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää puhujoita. Olemme saaneet paljon tietoa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin puhumme myös palvelualan standardisoinnista ja haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että palveluille ja tavaroille pitäisi olla sama oikeusperusta. Itse hieman epäilen tätä, koska ne ovat erityyppisiä. Eli oletteko sitä mieltä, että yksi oikeusperusta riittää vai pitääkö tässä tehdä ero? Ajattelin tässä erityisesti esimerkiksi terveydenhuoltoalaa. Ja sitten toinen kysymykseni niin koskee sekin pääsyä. Olosuhteet jäsenvaltiossa ovat hyvin erilaisia on joitakin jäsenvaltioita, joissa PK-yritykset, kuluttajajärjestöt, ympäristöjärjestöt, AY-liikkeet pääsevät hyvin osalliseksi järjestelmään, mutta joissakin jäsenvaltioissa näin ei ole. Ja kysyisin, kuinka tilannetta voidaan parantaa tai vahvistaa, koska mielestäni kansalliset tahot kyllä toimivat aivan hyvin, mutta ne ovat erilaisia eri eri maissa. Voidaanko tässä lisätä avoimuutta? Uh, thank you very much, Mrs. Ruler. Kiitos, Ruula. Sitten Weiler. Ja, vielen dank. Äh, Kiitoksia myös minun puoleltani. Olen yhtä mieltä sen asiantuntijan kanssa, joka totesi, että usein aliarvioidaan sitä, kuinka tärkeä standardisointi on Ehkä ainoastaan sisäpiiriläiset todella ymmärtävät, kuinka tärkeä merkitys sillä on eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta. Haluaisin viitata teollisuuteen liittyvän eräisen kysymykseen. Tätä keskustelua ei käydä missään tyhjössä, vaan tässä viitataan esimerkiksi komission eh, tuleviin syksyllä esitettäviin ehdotuksiin ja komission analyysin mukaan PK-yritykset eivät ole kyllin hyvin mukana järjestelmässä. Ne eivät saa tästä kylliksi hyötyä, eikä järjestelmä toimi niiden osalta niin hyvin kuin sen pitäisi. Tämä liittyy tämän Small Business Actiin. Eli kysyisin, mitä Euroopan unionin tasolla voidaan tehdä, jotta PK-yritykset pääsisivät entistä paremmin mukaan järjestelmään, jotta kulutkin laskisivat. Ne eivät saa olla liian suuria. Ja kuinka pk-yritykset voidaan saada mukaan standardisointi elimin entistä paremmin. Siellä näyttävät suuryritykset olevan varsin voimakkaassa asemassa. Uh, thank you very much. Mrs. Kiitos sitten Charles de Mose. Tak for det her, formand. Og jeg har ikke, øh, som du, et slips til at... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minunkin on tunnustettava, se työ, jota standardisointijärjestö on tehnyt. Ja jos kuluttajat tietäisivät, missä mennään, niin hekin varmasti kunnioittaisivat tätä työtä entistä paremmin. Täällä on todettu, että on äärimmäisen tärkeää saada näitä standardeja myös palveluiden alalle. Ja haluaisin hieman konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin, mille alalle näitä parempia standardeita, standardeja tarvittaisiin. Eli haluaisin eri tuotteita, tai tuotteiden kohdalla tämä tilanne on varsin selkeä, mutta haluaisin palveluista konkreettisempia esimerkkejä. Um, and last, uh... Ja sitten viimeisenä rouva Vernio, varapuheenjohtajamme. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää kaikkia puhujia heidän laadukkaista esityksistään. Minun kysymykseni on erityisesti herra John Phillipsille. Te sanoitte jotakin, joka minua miellytti hyvin, hyvin paljon. Minusta Euroopalla on tiettyjä heikkouksia. Sanoitte, että tulisi taistella yhteisön intressien puolesta. Totta kai tämä on hyvin suuri haaste. Oletteko sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että laatia hyvin vaikuttavan ja suuren ja laajan viestintäkampanjan, jolla erityisesti pyrittäisiin vaikuttamaan teollisuuteen, poliittisiin päättäjiin, kuluttajajärjestöihin, tutkijoihin, erityisesti innovaatioalalla, niin että, ja, niin että tämä tiedotus kohdistettaisiin vielä erityisesti koulutuslaitoksiin. Kiitos etukäteen jo vastauksesta. Kiitos. Nyt tehdään sitten niin, että panelistit kutsutaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Annan teille noin minuutin per puhuja, mutta olen kyllä, olen kyllä joustava. Se varmasti kuitenkin riittää suurimmalle osalle teistä. Tässä puhuttiin nyt palveluista ja pk-yrityksistä ja myöhemmin täällä on vielä puhuja samojen aiheiden tiimoilta. Kevin McKinley, haluaisitko sinä aloittaa? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta eräs kysymys, joka estettiin suoraan minulle, liittyi, ja se oli hyvin hypoteettinen ja aika, aika provokatiivinenkin kysymys, Tämä kysymys oli kuitenkin hyvin tärkeä ja se täytyy ottaa huomioon. Ison prosessi perustuu totta kai periaatteelle, että yhdellä maalla on yksi ääni. Se on hyvin selkeä periaatteemme ja näin sen tulee ollakin. Ison prosessi luottaa kuitenkin siihen, että jäsenvaltioilla on keskenään yhteyksiä ja että niiden asiantuntijat ja niiden edustajat työskentelevät keskenään ja niitä edustetaan sitten myös isossa valtuuskuntien kautta. Iso sopimus tai tuo Viinin sopimus perustuu myös näille samoille periaatteille ja ne tulee aina ottaa huomioon aina kun uusia asetuksia lähdetään laatimaan. Elena Santiago. Elena Santiago seuraavaksi. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä pääsyyn liittyvästä kysymyksestä ja uskoakseni vastais, vastaan myös joidenkin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Sen ja Senelek käynnisti tutkimuksen kolme vuotta sitten ja me olemme antaneet 58 suositusta parantaaksemme pääsyä standardisointiin. Täytyy sanoa, että ensimmäinen vastaus oli hyvin nopea. Small Business Actiin oli se, että me julkaisimme verkkosivuillamme abstraktit kaikista standardeista kaikki nämä abstraktit julkaistaan vuoden loppuun mennessä, mutta ongelma on se, että ne on julkaistu väärällä kielellä, joten siihen täytyy saada parannusta. Äärimmäisen tärkeää on, että kansalliset ammattijärjestöt pitävät hyvät yhteydet kansallisiin standardisointijärjestöihin, koska voi olla niin, että ne eivät osallistu Euroopan teknisiin komiteoihin suoraan, vaan alakohtaisten liittojensa kautta. Ja meidän täytyy lisätä investointia ja koulutusta ja tukea eri jäsenvaltioiden taholta näille kansallisille järjestöille, jotka pyrkivät tarjoamaan asianmukaisia palveluita alakohtaisille järjestöille. Ja nämä kansalliset standardisointijärjestöt ja elimet auttavat jokovasti. Ja me olemmekin käynnistäneet PK Helpdeskin, joka on siellä verkkosivuilla käytettävissä. Eli jos teillä on kysymys koskien eurooppalaisesta standardisaatiosta ja verkos, siihen liittyvään verkosta, oli se sitten PK yritys missä tahansa Euroopassa, niin se voidaan esittää siellä verkossa. Vielä täytyy työtä tehdä, mutta uskoisin, että tässä asiassa olemme aivan oikealla tiellä ja tämä koituu myös meidän itsemme eduksi. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi John Phillips, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulta kysyttiin intressi yhteisöjen rakentamisesta standardisoinnin ympärille ja niin, että se tehtäisiin Euroopassa ensimmäiseksi. No se edellyttäisi, tai se takaisi taloudellista menestystä. Ensimmäinen askel on totta kai se, että täytyy miettiä, mitä halutaan saada aikaan ja miettiä, mitä tulee tehdä ensin. Etsin kolmannen sukupolven kumppanuusohjelma on tästä hyvä esimerkki. Se vaikutti suurelta osin myös maailmanlaajuisen järjestelmän kehittämisen epäonnistumisista esimerkkejä on esimerkiksi langattoman internetin puolelta. Etsillä oli teknisesti paljon parempi tuote, mutta sitä ei saatu markkinoille ensimmäisenä, joten siksi Ato.11 tuote, vaikka se oli teknisesti kehnompi, niin päihitti sitten meidät. Eli tästä nähdään se, että kannattaa aina olla ensimmäisenä. Toisekseen asiaan liittyy se, että mietitään, keitä tähän eturyhmään halutaan mukaan. PK-yrityksiä, täytyy varmistaa, että ne ihmiset, jotka tässä asiassa ovat aktiivisia, pääsevät mukaan työhön yhtä lailla suurten yritysten kanssa. Ja tämä on tärkeimpiä asioita, joka eurooppalaisesta järjestelmästä nykyään puuttuu. Um, Kiitos sitten Alan Bryden, ole hyvä. Uh, no, ehkä vastaan kahteen kysymykseen. Ensimmäinen koski sitä, mitä tapahtuisi, jos EUlla olisi yksi ääni ja yksi jäsenyys 27 sijaan. Sen lisäksi, mitä Kevin jo tuossa vastasi, lisäisin, että tämä olisi ison kannalta säädöksellinen ongelma. Ja silloin, kun käynnistää vallankumouksen organisaatiossa, niin tietää, milloin se käynnistyy, mutta kukaan ei tiedä, kuinka se sitten etenee. No toinen kommentti koski palveluita. Iso on jo aika aktiivinen tällä alalla. On olemassa aloja, kuten esimerkiksi vesipalvelut, matkailu, IT-palvelut, joita on käsitelty isossa jo. Joten tällainen monien sidosryhmien välinen harmonisoitu lähestymistapa on jo olemassa palveluiden puolella. Uh, thank you. Um, Kiitos ja sitten vielä Mike Lowe. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastaan kahteen kysymykseen. Ensimmäinen oli erittäin tärkeä, ei vain PK-yrityksille, vaan muillekin vähemmistöryhmille. Miten ne pääsevät mukaan standardisointiprosessiin? Tämä on suuri haaste. Yleensä asiaan liittyy paljon suuria kustannuksia. Meillä on muutama hyvä pioneeriesimerkki tästä Euroopan laajuisesti. Meillä on kaksi hanketta, itse olen niistä vastuussa. Toinen on verkko-osallistuminen reaaliaikaisesti standardien laatimiseen. Meillä on Britanniassa noin 10 000 järjestöä, suurin osa niistä pieniä, jotka voivat kriittisesti kommentoida standardin kehittämistä jo siinä sen luomisvaiheessa. Toinen kysymys, johon halusin vastata, liittyi palvelualaan. Kuten Alan juuri sanoi, sekä kansallisesti että kansainvälisesti meillä on kehitteillä paljon palvelualaan liittyviä standardeja. Itse suosittelisin tätä CHEST-raporttia. Se edellyttää palvelualan kehittävän standardeja, mutta se tulisi tehdä markkinavetoisesti. Ensin, ensin tulisi kysyä palvelualan yrityksiltä, mitä ne haluavat, ja sitten pyrkiä levittämään parhaita käytäntöjä, ei niin, että poliitikot tai muut ryhmät päättävät heidän puolestaan, minkälaisia standardeja tarvitaan. Tämä CHESS-raportti käsittelee tätä asiaa mielestäni hyvin. Kiitos. Kiitos. Pääsemme keskustelemaan vielä rouva Stanford Blahan kanssa myöhemmin. Eli vastaamme varmaan Schaldemosen kysymykseen esimerkiksi siinä vaiheessa. Kiitoksia kaikille tästä. Ensimmäinen paneeli ansaitsee varmasti lämpimät suosion osoitukset. Uh, we're now going to move to... Nyt siirrytään sitten hyvin tärkeään sessioon, joka koskee standardisointia julkisten ja yhteisön intressien edistämiseksi ja tukemiseksi. Me olemme jo keskustelleet yhteisön intresseistä edellisessä sessiossa. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi Steven Russellin, joka on Anekin pääsihteeri. Se on kuluttajien eturyhmä standardisointiasioissa. Hän on ollut parlamentissa puhumassa jo useasti. Sitten meillä on Ralf Lottes, joka on ECOSin eli Euroopan kansalaisten ympäristöjärjestöjen standardisoinnissa vastaavan ryhmän pääsihteeri. Täällä on jo puhuttu ympäristöasioista, nekin ovat tässä mielessä hyvin tärkeitä. Sitten meillä on Stefano Boy, joka on vanhempi tutkija Euroopan AY-instituutin terveys- ja turvallisuusosastolla. Hän puhuu standardeista ja siitä, miten niillä pystytään parantamaan työturvallisuutta ja terveyttä. Annan jokaiselle puhilla seitsemän, seitsemän minuuttia aikaa ja toivottavasti noudatatte sitä, jotta ehdimme vielä käydä keskustelua sitten esityksistä. Stephen Russell, ole hyvä. Thank you, Chairman. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät huomenet kaikille. Yhtenäismarkkinat antavat kuluttajien nauttia laajemmasta tuotekirjosta, eikä ole epäilystäkään, etteikö tämä uusi lähestymistapa olisi jo alusta alkaen ollut mukana, mutta tämä, ja sillä on omat vahvuutensa. Molemmat ovat yhteissääntelyn muotoja. Siinä markkinapelurit tulevat yhteen, sen, senelek ja etsi esimerkiksi, ja he kirjoittavat standardeja, jotka tukevat lainsäädäntöä. Ongelma on se, että standardisointi on yksityistä toimintaa. Ei ole olemassa minkäänlaista luonnollista tai lopullista syytä, miksi standardien kehitystyö ottaisi huomioon yleisen edun. Ja tämä tekee yhteissääntelystä hyvin vaikean. Ja jos standardisoinnin tehtävänä on todellakin saada tulevat lainsäädännöt tuotteille tai tulevan lainsäädännön tuotteille tarpeettomiksi, niin silloin instituutioiden täytyy varmistaa, että, että prosessissa julkista etua myös valvotaan, niin se tahataan. Tietenkin eurooppalaisten standardien kehittäminen on avoin prosessi periaatteessa, mutta liiketoiminta hyötyy eniten siitä, että se vaikuttaa standardien sisältöön, jotta se voisi saada aikaan sen, että sen tuotteet noudattavat eurooppalaisia lakeja. Ja liiketoiminnan bisneksen tai bisneksillä on se tieto, jolla se voi osallistua standardisointiin. Sitä vastoin kuluttajien asiantuntemus on usein heikkoa, taikka sitä ei ole välttämättä olemassa ollenkaan monissa maissa. Todellakin pääsy standardisointi, standardisointiin tutkimus totesi, että kuluttajien etuja edustetaan vain marginaalisesti monissa maissa. Tästä syystä kuluttajien edustus on institutionalisoitu Euroopan tasolla ainakin kautta vuodesta 1995 lähtien. Itse asiassa kuten Expressin raportti totesi, ANEC turvaa kansallisten delegaatioiden järjestelmän Senissä ja Senelekissä, jotta se voi vahvistaa, että heikoimpien sidosryhmien ääni kuuluu eurooppalaisella tasolla. En tarkoita nyt, anteeksi vaan John, sitä, että että etsin standardeja jätettäisiin huomiota. Nehän ovat tehneet kuluttajan elämän helpommaksi, mutta sen ja senelle ovat vastuussa suojelusta ja hyvinvoinnista, tai suojelua ja hyvinvointia käsittelevistä standardeista. Vapaaehtoisuus, tai vapaaehtoinen sääntelyyn osallistujan täytyy olla asiantuntija niissä aiheissa, mihin se osallistuu. Ajatellaan nyt vaikka lelujen turvallisuutta. On olemassa 31 maata mukana sen ja senellekin jäsenistössä ja ANEC voi käyttää noin kuutta vapaaehtoista kuluttaja-asiantuntijaa, joilla on riittävät asiantuntijoiksi, jotta he voivat toimia Euroopan tasolla asiallisesti edustajina. Ja jos anekkia ei olisi olemassa, vain 6 31 kansallista delegaatiosta voisi nähdä, että kuluttajien asiantuntijuus olisi edustettuna järkevällä tavalla. No kuinka kuluttajat voivat vaikuttaa Euroopan standardien laatimiseen lelujen osalta, jos 25 kansallisen delegaation neuvoa ei voida käyttää hyväksi. Vaikutus olisi minimaalinen, joten on selvää, että kuluttajan edustuksellisuus eurooppalaisessa standardisoinnissa taataan julkisin varoin, mutta sen pitää edustaa kaikkia, eikä vain joitakin yhteiskunnassa julkisella rahoituksella ei ole oikeudellista perustaa. Anekin budjetti on 1,4 miljoonaa tälle vuodelle ja se aina uudistetaan parlamentissa neuvostossa vuosittain. Seuraava ohjelma loppuu vuonna 2013 ja vaikka on olemassa tai on tulossa vielä lisäohjelma, niin ei ole mitään takua, että budjettituki tulee riittämään ottaen huomioon DG Sankon muut sitoumukset ja vaateet. Anek ehdottaa, että standardisointilaki takaisi kuluttajien edustuksellisuuden eurooppalaisessa standardisointiprosessissa. No, jos nyt puhutaan sitten eh, järjestelmän rakenteista, niin ANEK ei halua minkäänlaisia radikaalisia, radikaaleja muutoksia. Emme halua, että eurooppalainen standardisointimaisema fragmentoituisi sen lisäksi, että sen sen senelekiä etsit tunnustetaan. Me emme myöskään tue, että standardisointivirasto perustettaisiin. Kuten olemme kuulleet, ei olisi mitään järkeä siinä, että eristettäisiin eurooppalaisten standardien kehittyminen kansallisista ja kansainvälisistä toimista. Ei ole järkeä myöskään jakaa mandaattia standardisointityöstä tietylle virastolle. Jos instituutiot katsovat, että eurooppalainen standardisointijärjestelmä on sellainen, että sen täytyy antaa lisää takuita sellaisessa prosessissa, joka on itse asiassa lainsäädännön yksityistämistä, niin silloin ANEKille täytyy antaa takuut siitä, että sillä on mahdollisuudet toimia olemassa olevan järjestelmän puitteissa. Uskoisin, että komission olisi parempi tehdä yhteistyötä Sensenellekin ja Etsin kanssa, jotta se voisi laatia toisen tuotantolinjan standardia varten silloin, kun kyseessä on merkittävä julkinen etu. Ja tämä templatti on olemassa jo. ISO käyttää sidosryhmäperusteista lähestymistapaa, kun se laati ISO 26000 standardin sosiaalisesta vastuusta tai yhteiskuntavastuusta. Ja siinä otettiin huomioon eri, eri äh, sidosryhmäkategoriat. Jos me seuraamme tätä ISO 26 000 mallia, niin kuusi kategoriaa, teollisuus, hallitus, äh, kuluttajat, työntekijät ja kansalaisjärjestöt ja muut, niin silloin voidaan taata samat oikeudet tässä prosessissa. Ja voidaan käyttää tätä olemassa olevaa mallia sen toteuttamiseksi. Silloin kun perinteinen järjestely ei ole toiminut, niin voidaan käyttää muuta järjestelyä. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi, niin, ja seuraava kalvo, Lopuksi toteaisin, että eurooppalainen standardisaatio on ollut avainasemassa yhteismarkkinoiden luomisessa, mutta se on yksityistä toimintaa ja jos se korvaa yhä enemmän lainsäädäntöä, niin silloin standardisointilain täytyy taata, että eh, heikkojen tai olemassa olemattomien eh, sidosryhmien mukanaolo kansallisella tasolla on mukana myöskin tulevaisuudessa tässä prosessissa. Kiitoksia. Well, thank you very much, Stephen. Kiitos Steven tästä hyvin selkeästä puheesta, joka varmasti kiinnostaa valiokuntaa. Sitten herra Lottes. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Minä haluaisin tai edustan täällä ECOSin, eli Euroopan kansalaisten ympäristöjärjestön standardisoinnin ääntä. Siitä johtuu tämä esitykseni vihreä ulkonäkö. Me olemme kansalaisjärjestö. Meillä on 21 eurooppalaista jäsenjärjestöä kansallisella ja alueellisella tasolla. WWF ja Friends of the Earth, eli maan ystävät esimerkiksi, ovat jäseniämme. Toivomme, että tämä kuulemistilaisuus on laajemman keskustelun aloitus ja siksi tässä esityksessä puhutaan vain tärkeimmistä asioista tai jopa avainsanoista. Lisätietoa löytyy kotisivultamme. Osoite oli tuossa edellisellä kalvolla. Voi olla, että ympäristöjärjestön rooli tässä prosessissa ei ole kaikille itsestään selvä. Teemme yhteistyötä Senin ja Senelekin kanssa. Etsin kanssa meillä ei vielä ole yhteistyötä mutta asiantuntijamme tarjoavat aktiivisesti panostaan standardien kehittämiseen noin 40 teknisessä elimessä. Me olemme myös tällainen vahtikoira sen suhteen, ettei teollisuus saa liian vahvaa jalansijaa standardien laadinnassa. Tuossa edellisellä kalvolla oli yhteistyöstämme Senin ja Senelekin ja Euroopan komission kanssa – Minäkin olin Express-paneelin jäsen. Edustamme kansalaisyhteiskuntaa ja yhteisön intressejä eurooppalaisessa standardisointijärjestelmässä ja prosessissa. Siksi katsomme tätä asiaa ikään kuin alhaalta ylöspäin, aivan kuten herra Kosisnik tässä edellytti. Me olemme ainoa maailmanlaajuinen standardisointiasioissa mukana aktiivisesti oleva ympäristöjärjestö. Tässä on sitten esitykseni varsinainen otsikko, Eli ympäristön suojelun kehittäminen ja voimistaminen standardisointiprosessissa. Sen on kehittänyt hyödyllisiä välineitä ja ympäristöpuitekehyksen näiden välineiden käyttöä tehostamaan. Niihin kuuluu esimerkiksi prosesseja, joissa on pakollista todeta, onko ympäristönäkökohdat otettu huomioon. Tekninen asiantuntijaryhmä antaa tästä lausuntonsa ja meistä tämä tukee hyvällä tavalla kaikkien näiden käytettävissä olevien välineiden kehittämistä. Expressin raportissa suositellaan näiden välineiden käyttöönottoa sekä ison että IECn toiminnassa ja siitä, sitä, että ympäristöasiat otetaan standardisoinnin valtavirtaan mukaan standardien käyttö ympäristöpolitiikan tekemisessä on myös tärkeä asia ja me pyrimme tukemaan sitä. Meistä on tärkeää tehdä selkeä rajaveto lainsäädännön ja standardien välille. Ja mielestämme tässä mielessä eurooppalainen standardisointijärjestelmä toimii varsin hyvin. Aiemmin tätä rajaa ei ole vedetty kovin selvästi. Meistä standardeja tulisi käyttää vain silloin, kun se on paras sääntelykeino. Meidän mielestämme tulisi myös tarkastaa julkisten toimijoiden eli EUn jäsenvaltioiden taholta, minkälainen mandaatti standardien laatimiseen ylipäänsä on. Erityisesti kuljetus-, energia- ja maatalousaloilla standardeja pitäisi tutkia vielä tehokkaammin. Voisin puhua vielä ympäristöstä lisää, mutta puhun sen sijaan hiukan yleisemmällä tasolla poliittisista linjauksista standardisointiprosessissa. Tämän asian kehittäminen auttaa ottamaan ympäristönäkökohdat entistä paremmin huomioon. Kollegamme kuluttajajärjestöistä ja pk-yrityksistä tukevat täysin tällaista lähestymistapaa. Yksityisten, yksityisten asiantuntijaryhmien tarkastusta tulisi kehittää niin, että julkisyhteisöt katsoisivat, keitä siellä on päätöksiä tekemässä ja että ovatko päätökset yhteisten intressien mukaisia niin, että siellä ei ajeta vain kaupallisia etuja tietyille tahoille haluaisin korostaa, että tämä kansallisten delegaatioiden periaate ei toimi heikoille julkisia intressejä puolustaville järjestöille. Euroopan komission tulisi taata, että kaikki saavat äänensä kuulumiin esimerkiksi juuri kirjallisissa sopimuksissa Senin ja Senelekin kanssa haluaisimme tehdä julkisista, julkisesta tuesta pakollista EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Me emme pyydä mitään lisäresursseja, haluaisimme vain, että rahoitus korvamerkitään julkisia intressejä edustaville tahoille ja muille. Steven puhui jo tässä kuluttajien eduista. Ympäristöjärjestöjen puolella kansallinen edustus toimii vielä huonommin se toimii vain yhdessä Euroopan yhteisön tai EFTAn jäsenmaassa, ja tämä on täysin julkisen rahoituksen syytä tai ansiota. Ekos, Ekosin resurssit ovat tällä hetkellä hyvin pienet. Nämä resurssit tulevat siis julkisista varoista. Tässä sitten viimeinen kalvo. Siinä on tärkeitä ehdotuksia – joissa pitäisi päästä etenemään. Olemme samaa mieltä siitä, että lainsäätäjien tulisi miettiä tiettyjä tuotelinjauksia standardisointijärjestelmässä ja tuemme Anekin tässä asiassa tekemään ehdotusta, jonka Steven jo mainitsi. Tarvitsemme tasapainoista edustusta näihin teknisiin komissioihin tai komiteoihin ja työryhmiin. Meistä se on tällä hetkellä suuri ongelma ja se tulisi nostaa esiin. Ja haluaisimme että eurooppalaisille sidosryhmäjärjestöille annetaan jokaiselle yksi ääni niissä standardeissa, joiden laatimiseen ne ovat aktiivisesti osallistuneet. Meidän tulisi osallistua entistä tehokkaammin myös julkiseen keskusteluun joistakin ydinstandardeista ja totta kai myös sitten standardijärjestöjen kulujen kattamiseen tulisi osallistua pitäisi pyrkiä varmista, var, varmistamaan, että standardeihin pää, standardien pääsyyn liittyvät ongelmat ja esteet poistetaan – on totta, että Euroopan standardijärjestelmä ei ole toiminut kovin tehokkaasti tässä asiassa. Kiitoksia, että sain tulla tänne puhumaan tästä asiasta. Ja lopuksi sanoisin vielä, että sidosryhmät ja julkiset intressit tulisi ottaa entistä paremmin huomioon standardointiprosessissa. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Again, some very clear... Kiitos. Tässäkin oli hyvin selkeitä ja hyödyllisiä suosituksia. Sitten herra Boy. Thank you, Chairman, for... Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että ammattiliitoille on annettu näin mainio tilanne esittää omaa kantaansa täällä ja olen täällä, minulla on suuri kunnia olla täällä nyt sitten edustamassa tätä järjestöäni kollegoiden edessä. EAYn instituutti on Senin assosiaatiojäsen ja se on ollut mukana standardien laatimisessa sähköteknisille tuotteille. Ja kolme positiivista aspektia taisin esiin. Ensinnäkin se, että on mahdollisuus keskustella valmistajien ja suunnittelijoiden kanssa siitä, kuinka tuotteita voitaisiin suunnitella sisäisesti täysin turvallisiksi ja jotka ovat käyttäjien vaatimusten mukaisia. Toiseksi on mahdollisuus työpaika, yhdistää työpaikan ja suunnittelun välineen kuilu. Kolmanneksi on tärkeää, että me, me teemme työ, yhteistyötä teollisuuden kanssa, koska uskomme, että korkealaatuiset tuote, tuotteet palvelevat Euroopan teollisuuden intressejä. No sitten työturvallisuus ja terveys. Se on yksi standardisoinnin sosiaalisten pilarien tärkein osa. Meidän täytyy asettaa kaksi ehtoa. Ensinnäkin tärkeää on arvioida ja sitten toiseksi olla mukana. Mietitään nyt ensin lainsäädännön vaikutuksista. Ja haluaisin viitata tähän kalvoon, jossa Euroopan standardisointi toimintasuunnitelma listaa strategisia sektoreita, joilla standardisoinnilla voi olla lainsäädäntöä tukeva rooli. Tois, seuraavassa kalvossa olen sitten valinnut sieltä joitakin aloja. Jos katsotte näitä valintoja, niin haluaisin korostaa, että työterveys ja turvallisuus, joka koskee miljoonia työntekijöitä, jotka tekevät työtä kyseisillä sektoreilla, on tuotteiden harmonisointidirektiivin ja horisontaalisten palveludirektiivien alaisuudessa. Eli meillä on lainsäädännöllisiä vaatimuksia, eli sosiaaliset direktiivit ja sitten horisontaaliset, jossa on minimivaatimukset ja sitten tuossa nuo tuotedirektiivit. Tämä toimii hyvin työturvallisuuden kohdalla ja viesti kuuluu, että jos standardisointi tulee mukaan näille aloille, ja erityisesti, jos sen tarkoituksena on tukea lainsäädäntöä, niin silloin standardisoinnin ei pidä puuttua voimassa olevaan työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöpuitteistoon. Ja sen takia me ehdottaisimme, että komissio miettisi tarkkaan ja mittaisi standardisoinnin ja lainsäädännön välistä liittymäkohtaa tässä hyvin kunnianhimoisessa ohjelmassaan. No toinen kohta koskee sitten mukanaoloa tai osallista, osallistumista. Ensinnäkin näyttö. Se taloudellinen innoite tai insentiivi, joka voi tulla tästä standardisoinnista, on sellainen, että sitä ei voida verrata teollisuuden e, teollisuuden taloudellisiin intresseihin, koska nehän ikään kuin varastavat koko prosessin, ja tämä, koska ne pyrkivät edistämään omia intressejään sillä, mutta kuluttajille tästä ei ole minkäänlaista välitöntä taloudellista hyötyä. Ja sen takia välitön seuraus on se, että tämä epäsuhta saa aikaan sen, että kaikki eivät istu niissä pöydissä, joissa asioista neuvotellaan, kaikilla ei ole sama neuvotteluasema. Jos tämä on totta, niin tämä viimeinen kohta sitten valaisee sitä, että standardit voivat menettää sen ominaisuuden, että ne sisällyttäisivät heikkojen sidosryhmien tarpeet itseensä. No sitten ei tarvitse olla tästä väitteestä ihmeissään, mutta täytyy ymmärtää, että kyseessä on ikään kuin rinnakkaisvaikutus silloin, kuin tällainen neuvotteluasema on epätasainen, niin se täytyy ratkaista rakenteellisilla toimenpiteillä, erityisesti silloin, kun yritetään standardisoinnilla tukea lainsäädäntöä. Ja kolmanneksi pyydämme Euroopan parlamenttia olemaan tietoinen siitä, että Hallitusten täytyy tehdä enemmän töitä asettaakseen ehdot ja äh, ennakko, ennakkoasenteet ja ennakkotilanteen sille, että yhteiskunnan tarpeita voidaan standardeissa heijastella. Ammattiliitot tulevat aina tukemaan standardisointia niillä aloilla, jotka vaikuttavat julkiseen elämään ja yhteiskunnan eri rakenteisiin sillä ehdolla, että hallitukset tarjoavat asen, äh, rakenteellista tukea kansallisella tasolla. Jos siirrytään sitten haasteisiin, tämä uusi lähestymistapa valaisee kahta aspektia. Ensinnäkin sitä, että se on hyvin tehokas äh, lisäämään tuotteiden sisäsyntyistä turvallisuutta. Se on hyvin tärkeää, mutta on vaikeata löytää yhteisymmärrys edes insinöörityön piirteistä. Haaste on siinä, että silloin kun siirrytään materiaalisista immateri, immateriaalisiin määräyksiin, niin pystymmekö mittaamaan tämän konsensuksen löytämisen vaikeutta. Markkinoiden valminta, valvonta on sitten ikään kuin sellainen vahtikoira, jolla voidaan löytää turvattomat tuotteet ja huonot standardit, mutta mikä on sitten se työkalu, jolla voimme identifioida huonot tai toimimattomat standardit vain siten, että että arvoisa puheenjohtaja, sidosryhmät ovat tasaisesti ja monimuotoisesti mukana. Vain tällä tavalla standardisointi voi johtaa innovaation, jotta myöskin yhteiskunnan tarpeet voidaan ottaa siinä asianmukaisesti huomioon. Ja kiitoksia paljon tästä puhemahdollisuudesta. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Well, thank you very much indeed, Mr. Boy. Kiitos, herra Boy. Hienoa, että pääsitte tänne puhumaan. Teilläkin oli hyvin mielenkiintoisia kohtia esityksessänne. Tämä valiokunta on kiinnittänyt paljon huomioita, huomiota markkinavalvotaan erityisesti edustaja Saldemosan tekemän työn perusteella. Se ei välttämättä ollut tämän kuulemisen, kuulemisen ohjelmaan merkitty tärkeä asia, mutta se on kuitenkin integroituneena kaikkiin muihinkin kysymyksiin niin, että pystytään tuottamaan kuluttajaystävällisiä tuotteita kaikilla aloilla. No niin, nyt puheenvuoron saavat kollegat. Esittelijöillä on kysymyksiä. Professori Korea Kamposilla on myös kysyttävää, ja jos joku edustaja haluaa kysyä, niin siihen on mahdollisuus. Edustajat Komi ja Ruule ovat pyytäneet ainakin puheenvuoroa. Suljen puhujalistan tähän. Edward Kosisnik, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys Ralf Lottesille. Mainitsit esityksessäsi, että on olemassa ydinstandardeja ja niiden täytyy olla ilmaisia. Voitko tarkentaa, mistä ydinstandardeista puhuit? Kiitos. Kiitos. Eli minuutti per puhuja jälleen aika. Professori Korea Kampos. Haluaisin kiittää kaikkia kolmea puhujaa näistä hyvin napakoista ja samalla rikkaista puheenvuoroista. Erityisesti haluaisin esittää kysymyksen Stefan Boydille työ, terveys- ja turvallisuusasioista. Kaikki olemme tietysti samaa mieltä kuinka tärkeää on, että ammattiliitot ovat mukana kaikissa standardin valmistelun vaiheissa, koska he tuovat ammattiongelmien ja vaarojen työturvallisuusasioihin liittyvät asiantuntimuksensa mukaan. Mutta tietenkin tähän, ja haluaisin nyt tarkastaa tässä kohtaa Stefanolta, että onko totta, että minusta tuntuu, että ihmiset kiinnostuvat yhä vähemmän – näistä asioista, koska ollaan siirtymässä valmistusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Ja uudet työterveys- ja turvallisuusongelmat ja niiden vaikutukset standardisointiin palvelualalla esimerkiksi koulutukseen liittyvien ongelmien tai riskien tai väkivallan kohdalla kouluissa tai sairaaloissa ovat asioita sellaisia, jotka on hankala standardisoida mutta se on toki mahdollista. No minun kysymykseni kuuluukin, että onko, oletteko samaa mieltä siitä, että tällainen kiinnostuksen menetys on tapahtumassa? Ja jos olette samaa mieltä, että näin on, niin kuinka puututaan tai käsitellään tätä kahdenvälistä vastuuta se yhtäältä yrittäjien ja näiden vanhojen universaalien sidosryhmien välillä. Sara seuraavaksi. Grazie Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt huomio. Ja viittaan vielä siihen, mitä aikaisemmin kysyin. Eli kaikkien sidosryhmien läsnäolo ja oikeudellisten puitteiden parantaminen on tärkeää ja kaikkien kuluttajienkin täytyy loppukäyttäjinä pää, täytyy päästä parempaan asemaan. Ja Expressin edustaja sanoi, että standardien parantamiseen täytyy tuoda mukanaan todellista hyvää. Ja kuten Russells, olen yhtä mieltä siitä, että tuotteiden parantaminen on kaikkien kuluttajien etujen mukaista. Meillä täytyy olla sellaisia sopivia järjestelmiä, jotka todella voivat edustaa myös loppukäyttäjää. Kuitenkin usein näillä on yksityinen luonne ja teollisuus on tässä kaikessa hyvin merkittävässä roolissa niin, että kuluttajat ja pk-yritykset otetaan huomioon. Uh, Heidi Rulon. Heide Rühle seuraavaksi. Ich hab's nicht gefunden. Äh, ich hab vorher... Niin, kysyn aikaisemmin jo eri järjestöjen osallistumisesta kansallisella tasolla. Tässä vastattiin, että tilannetta halutaan parantaa internetissä. Onko tästä jo jotakin kokemusta? Jos on, niin minkälaista kokemusta? ja onko mahdollista parantaa jäsenvaltioissa kansalais- ja ympäristöjärjestöjen läsnäoloa ja mukana oloa. Sitten toinen kysymykseni koskee avoimuutta. Puhutte näistä mandatory obligations asioista, eli siitä, että viranomaisen on valvottava asioita. Mitä tulee esimerkiksi leludirektiiviin, olemme saaneet tästä varsin vähän tietoa. Samoin meluasioista ja tämän kaltaisista olemme saaneet hyvin vähän tietoa. Onko teillä ajatusta siitä, kuinka näissä asioissa voidaan parantaa avoimuutta? Ja sitten kolmanneksi, aina valitetaan sitä, kuinka kauan nämä proseduurit kestävät. Onko teillä ajatuksia siitä, kuinka menettelyitä voitaisiin pikaista. Uh, Kiitos. Toivottavasti nyt puheenjohtajana voin myös esittää kysymyksen teille kaikille. Tämä perustuu siihen, mitä Stephen Russell sanoi omassa puheessaan näistä vaihtoehtoisista tuotantolinjoista niin, että julkiset intressit olisivat siellä merkittävämmässä osassa. Haluaisin tietää tukisivatko sidosryhmät ja niiden edustajat täällä tällaista menettelytapaa? Ja erityisesti kuinka tällainen järjestelmä saataisiin pystyyn? Tästä kuulisi mielelläni Stevenin kommentit. Nyt pyytäisin kolmea panelistiamme vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Meillä on tässä hiukkasen aikaan, mutta laitan kellon joka tapauksessa käyntiin niin, että pysytte tuossa noin kahden minuutin puheajassa, jonka teille annan. Thank you, Chairman. I'll, I'll try and... Kiitos puheenjohtaja. Yritän vetää yhteen näitä vastauksiani sen perusteella, mitä olen tähän kirjannut muistiin. On tärkeää korostaa sitä, että ANEK tukee eurooppalaista standardisointia aivan täysin Kuten mainitsin, se on tukenut voimakkaasti yhtenäismarkkinoita ja yhtenäismarkkinat luovat etuja kuluttajille. Siitä ei ole epäilystäkään. Nyt tämän yksityistämislainsäädännön aikana tarvitaan takeet siitä, että yhteisiä intressejä ja julkisia intressejä otetaan myös huomioon standardisointiprosessissa – olemme harvoin ristiriitatilanteessa teollisuuden kanssa. No sitten tästä verkkotoiminnasta ja verkossa toimimisesta. Se tekee järjestelmistä avoimempia. Ongelma on enemmänkin asiantuntijuudessa, jos kuluttaja-asiantuntijoilla ei ole tästä asiasta asiantuntemusta verkossa toimimista ei oikeastaan voi saada käyntiin, eli täytyy ensin olla ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita siinä asiassa. Sitten toteaisin, että olen ollut mukana eurooppalaisten standardien kehittämisessä jo pitkän aikaa. Nykyään standardi saadaan valmiiksi noin kolmessa vuodessa. Se voi kuulostaa pitkältä ajalta, mutta aiemmin siihen meni 7-8 vuotta. Miettikääpä sitä, kuinka hitaasti lainsäädäntöä valmistellaan. Ja siitä johtuu se, että vuonna 1985 esiteltiin tämä uusi lähestymistapa se tarkoitti sitä, että yhtenäismarkkinoita ei saatu pystyyn pelkällä lainsäädännöllä. Siihen tarvittiin myös standardeja. Jos saa vielä puoli minuuttia aikaa, niin puhuisin tästä tuotantotavasta, vaihtoehtoisesta sellaisesta. Sen tulisi olla olemassa oleva järjestelmä. Meidän ei pitäisi luoda mitään uutta eurooppalaista standardisointijärjestelmää. Kansalliset valtuuskunnat eivät niinkään kehittäisi sitä, vaan sidosryhmät, kansalliset standardisointijärjestelmät edelleen kuitenkin äänestäisivät siitä ja standardeista. Eli tällä tavoin kaikki voisivat valvoa tätä järjestelmää. Tuo vuoden 1984 komitea keskusteli jo mandaateista, joten siksi tämä olisi nyt hyvä paikka päättää, käytetäänkö tällaista kansallista delegaatiolähtöistä lähtemistapaa vai sidosryhmäpohjaista. Kiitos. Kiitos tästä selvennyksestä. Ja sitten herra Lottes. Um, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin tukea kaikkea sitä, mitä Steven totesi edelleen. Haluaisin keskittyä kysymykseen, jonka herra Koshosnik esitti minulle suoraan. Ja kiitoksia paljon, että voin selventää kantaani. No tietenkin täytyy olla lyhyt sanainen ja antaa vain avainsana tällaisessa lyhyessä esitelmässä, joten tämä standardien vapaa saatavuus on ollut kaikkein kiistanalaisin kysymys eksperttien paneelissa ja kukaan ei ole löytänyt siihen ratkaisua vielä. Tietenkin resurssiimplikaatiot ovat selvä ongelma, joten kaikki tietämme, että meidän täytyy edetä tässä varovaisesti. Mutta myöskin hallinnoinnin kannalta on usein hyvin hankalaa selostaa kansalaisille, että he joutuvat maksamaan päästäkseen tiettyyn tekstiin käsiksi tekstiin, joka on hyvin tärkeä, että voisi noudattaa lainsäädäntöä. Ja he haluaisivat tietää, että minkä menettelyn tai minkä mittauksen kautta lainsäädäntöä voidaan noudattaa ja mitä direktiiviä pannaan täytäntöön. Joten on olemassa tietty hallinnollinen ongelma. No mitä ovat sitten nämä avainstandardit Varmaankin lainsäätäjän pitäisi päättää siitä. Ja sanoin, että voitaisiin lähteä liikkeelle yhdestä tai kahdesta, jotka lainsäätäjä katsoo tärkeimmiksi. Ja sitten voitaisiin katsoa sen jälkeen, että minkälaiset resurssivaikutukset sillä on. Mutta jos nyt voin tehdä ehdotuksen, niin sanoisin, että yksi sellainen kuuma peruna kansainvälisellä areenalla on nano. Sidien standardi, sehän tulee sieltä nanoteknologian puolelta, eli missä vaiheessa tuota lainsäädäntöä sovelletaan nimenomaisesti nanoteknologiaan ja milloin käytetään sitten REACH-kemikaalilainsäädäntöä. Ja isostandardin nanosideissa on yleensä viite säädös. On hyvin tärkeää, että kansalaiset tietävät, kuinka tämä määritelmä on muotoiltu. Joten tämä olisi minun ehdotukseni yhdeksi avainstandardiksi, jotka pitäisi olla vapaasti kansalaisten luettavissa. Kiitoksia. Ja sitten vielä, vielä herra Boy. Kiitos puheenjohtaja. Täällä esitettiin mielenkiintoisia kysymyksiä ja yritän vastata niihin mahdollisimman selkeästi. Työterveys ja turvallisuus EU:ssa on lainsäädännöllinen asia. Se tarjoaa ne minimivaatimukset, jotka jäsenvaltioiden tulee täyttää, mutta sitten toisaalta jäsenvaltiot voivat itse paremmilla resursseilla toimia myös vielä niiden ylikin. Neuvoantava ryhmä on kolmikantaryhmä, joka toimii työterveys- ja turvallisuusasioissa. Täällä puhuttiin jo ammattijärjestöjen vähenevästä kiinnostuksesta työterveyttä ja turvallisuutta kohtaan. Minusta asia ei ole näin työturva, turvallisuus ja terveys ovat parantuneet Euroopan unionissa. Meillä on tästä tilastotietoa, mutta silti vuodessa joka vuosi kuolee 6000 työntekijää työtapaturmissa. Meillä on paljon liikuntaelinsairauksia ja muita ongelmia. Aivan kuten täällä sanottiin, niin teollisuus on muuttumassa palvelutaloudeksi. Miten voimme sitten toimia entistä paremmin? jos varmistetaan, että kansalliset kahdenväliset sopimukset pätevät edelleen työpaikoilla työntekijöiden ja työnantajien välillä, niin silloin kansallisilla välineillä on ratkaisevan tärkeä rooli siinä, että ne pystyvät määrittämään riskejä horisontaalisesti ja, ja verrattavissa olevasti. Sillä tavoin työntekijät ja työnantajat pääsevät molemmat käsiksi näihin etuihin, vaikka markkinat asettavatkin tiettyjä paineita – koko ajan pitäisi tuottaa enemmän ja kasvattaa voittoja, mutta silti saataisiin kehitystä aikaan, jos toimittaisiin näin. Sosiaalisien tavoitteiden on oltava yhdenmukaisia, niiden on oltava kansallisia ja toisaalta Euroopan laajuisia. Standardit voivat tukea tätä asiaa suuresti, ne voivat tarjota tasalaatuisia välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitoksia teille kaikille näistä hyvistä esityksistä. Annetaan teillekin hyvin lämpimät aplodit. Kiitos. Uh, so I'm going to move on. Nyt siirrytään sitten eteenpäin viimeiseen sessioon ja senkin lopussa on vielä aikaa kysymyksille. Yleisteemana on standardoinnin strateginen tärkeys Euroopan kilpailukyvylle. Meillä on puhujina asiantuntijoita, jotka todella käyttävät näitä standardeja ja tietävät, kuinka ne vaikuttavat toimintaan ja kilpailukykyyn. Ensimmäisenä Adrian Harris, joka on Eurooppalaisen insinöörialojen liiton Orgalimen pääsihteeri. Sitten Lukas Kurtsojannis, joka on Normapmen johtaja. Kuulitte jo, että Normapme edustaa PK-yrityksiä standardisointiprosessissa. Elisabeth Stamfel-Blaha, Hänestäkin on jo puhuttu, hän puhuu palveluista, jotka kiinnostavat tätä valiokuntaa suuresti. Markus Riegel edustaa Saksan teollisuutta. Ja sitten herra Friedrich, joka on myös Express-paneelin jäsen ja tuntee erityisesti IT-alan standardeja ja linjauksia Euroopassa. Jokaisella puhujalla on seitsemän minuuttia. Ja minä noudatan tässä hyvin, hyvinkin tiukkaa standardia äh, näiden puheaikojen suhteen. Ensin Adrian Harris. First of all, thanks. Hyvää huomenta puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin teitä ja Rakochotskia kutsusta tänne. Tietysti aika on aivan täydellinen, ajoitus on täydellinen, kun komissio miettii näitä asioita ja ajoitus on myöskin siksi täydellinen, että ei kilpailla jalkapallomatsien kanssa No sitten aivan nopeasti Orgalimesta. Se on eurooppalainen insinööritoimialojen yhdistys 23 maan osalta. Meillä on 28, 28 prosenttia tuotannosta me menee Euroopan tuotannon viennistä. Se on hyvin tärkeä talousala. Se antaa paljon työtä kansalaisille ja sillä on äärimmäisen suuri merkitys standardisoinnin maailmaan. Aivan ensimmäiseksi täytyy tehdä selväksi, että meidän näkökulmastamme me olemme tärkeimpiä sidosryhmiä, me olemme kaikkein suurin standardisoinnin rahoittaja taho sekä osallistumisen että ihan raan rahan mielessä. Tämä on tärkeää muistaa. Seuraava kalvo. Joten tietenkin jos meillä on tällainen osallistumisaste, niin se johtuu siitä, että sillä on etua meidän toimialaamme. Se nopeuttaa markkinoitamme, joistakin mainittiinkin jo esimerkiksi sähköajoneuvot, tämä on uusi markkinasegmentti, jolla on kehityspotentiaalia ja standardisoinnilla on siinä avainasemaa. Ja toivottavasti tänään iltapäivällä tai itse asiassa ensi viikolla standardisointimandaatti näille sähköajoneuvoille annetaan tuolta komissiosta, joten meidän on hyvin tärkeää olla mukana standardisoinnissa, koska me nopeutamme uusia markkinoita. Se antaa meille myös markkinoille pääsymahdollisuuksia. Esimerkiksi toimialallamme on neljä henkilöä Kiinassa, joka, jotka työstävät nimenomaan sen eteen, että he varmistavat kansallisten standardien E, soveltamista ja edistämistä siellä. Ja komissio on myöskin käynnistänyt Kiinassa tällaisen standardisointitoimiston ja myöskin pian Intiassa tällainen käynnistetään. Standardisoinnilla on avainrooli todellakin meidän toiminnassamme. Ja tärkeää tässä on myöskin, ja aika selvää, myös, että pienyrityksille se antaa pääsyn ajantasaiseen tietoon ja auttaa yrityksiä osallistumaan tähän prosessiin ja parantamaan kilpailukykyään. Tietenkin kun puhutaan eri osallistujien osallistumista, niin tietysti kuluttajillekin standardisoinnista on hyötyä. Ensimmäinen asia tuossa jo mainittiinkin, eli yhteen toimivuus, yhteen sopimus, sitten tietenkin luottamus ja tietenkin kuluvaikutukset. Muistettakoon, että kulut ovat pienentyneet sisämarkkinoiden ansiosta. Eli standardisointi laadittiin toimialalla jo työkaluksi pitkän aikaa sitten markkinoille pääsyä varten. Ja kuten näette, se on hyvin tärkeä työkalu sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Olen tässä antanut joitakin esimerkkejä niistä asetuksista, joiden puitteissa toimimme. Perusasetus on tietysti ne työterveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka poliitikot laativat, ja sitten, että lainsäädäntöä sovelletaan myöskin tuotteisiin, ja mennään pidemmällekin, koska tärkeää on, että markkinoiden valvonta äh, vaatii tuekseen myöskin standardisointia, ja sen takia olemme tehneet yhteistyötä Anekin kanssa ja toivon, toivakseni myös muiden äh, tahojen kanssa Ja hyvin selvää on mielestäni se, että täytyy tehdä selväksi ihmisille, että standardit eivät ole lakeja, koska usein ihmiset ovat hämmentyneitä siitä vaikka tai ovat sitä mieltä, että standardit ovat lakeja. Standardithan eivät ole olemassa sitä varten, että ne tukisivat lakeja. Ne on alun alkaen kehitetty markkinoille pääsyä varten esimerkiksi, ja esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, testausta ja niin edelleen varten. Matalammalla tasolla meidän täytyy sitten järjestelmä, jossa standardit ovat vapaaehtoisia ja niiden noudattaminen on vapaaehtoista ja silloin järjestelmä on yksinkertaisempi. Tämä on hyvä asia, koska EU:ssa on hyvin monimutkainen lainsäädäntöjärjestelmä ja komissio puhuu usein lainsäädännön yksinkertaisesta yksinkertaistamiseksi, yksinkertaistamisesta, mutta näette kuinka moni mutkaista se on. Eli sääntöjen mukaisuuden arviointi on hyvin hyödyllinen asia, mutta sen ei pitäisi olla pakollista mielestämme, koska kun käytetään tätä lainsäädännön mukaisuusarviointityökalua sillä tavalla kuin toimitaan esimerkiksi suurten tuotemäärien tai tuoteluokkien kohdalla. Se on hyvä asia, mutta silloin kun on yksittäistuotteita, joissa eurooppalaiset ovat mestareita ja joissa meillä on mahdollisuus laatia omat spesifikaatiot ja omat tekniset selostukset sille, miksi tietyn, tietyn ratkaisun tuotteen kohdalla on päädytty, niin silloin tämä yksinkertaistomenettely on hyvä asia. No sitten lopuksi eurooppalainen standardisointijärjestelmä tarvitsee julkista tukea eikä teknokraattista valvontaa. Sen elinvoima riippuu todellakin tietystä vapaudesta. Tuote- ja palvelulainsäädännön alalla haluaisimme pitää voimassa eron yhteiskunnallisista, yhteiskunnallisten vaatimusten välillä yhtäänsä, yhtäältä, koska poliitikot ja lainsäätäjät säätä, säätäkööt niistä, mikä on terveys- ja turvallisuusasiat, mikä on energia, mikä on ympäristö niin edespäin. Ja sitten standardisointijärjestelmä mm, tehtävänä on tarjota työkaluja, tuotteen suunnittelua ja testausta varten, niitä ei pitäisi sekoittaa keskenään. Jos halutaan vahvistaa standardisointijärjestelmää, niin kuin toivomme, se tarkoittaa sitä, että sidosryhmien täytyy sitoutua voimakkaammin. Ja meille se tarkoittaa sitä, että kehityksen täytyy tapahtua kansallisella tasolla. On hyvin, hyvin helppoa ajatella, että useimmat täällä Brysselissä voidaan toimia tietyllä tavalla, mutta useimmat yritykset toimivat kansallisella tasolla, kansallisella kielellä ja silloin on paljon järkevämpää toimia siellä. Ja toivomme, että tällaista kansallista kehitystä tuetaan mutta lisäksi on myös lisättävä tietoisuutta ja koulutusta paikallisella ja tasolla ja paikallisilla kielillä niin, että ne henkilöt, jotka käyttävät standardeja, hyötyisivät siitä mahdollisimman tehokkaasti. Kiitoksia. Uh, ja sitten minulla on ilo antaa puheenvuoro Lukas Gurtso Jannisille Normapmen puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää parlamenttia ja inkovaliokuntaa tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne ja osallistumaan tähän keskusteluun standardisoinnista, joka on erittäin tärkeä aihe teollisuudelle ja palveluille, jotka ovat Normapmen toiminnassa tärkeitä aloja. Meidän mielestämme standardointi on niillä erittäin tärkeässä asemassa – Esitän lyhyesti ensin sen, mikä Normamme on. Se on järjestö, joka edustaa pk-yrityksiä ja vain pk-yrityksiä Euroopassa. Meillä on kansallisia ja alakohtaisia jäsenyyksiä. Ja pk-yrityksiä jäsenenä on noin 12 miljoonaa. Ja Euroopan komission kanssa yhteistyössä edustamme myös kaikkia eurooppalaisia PK-yrityksiä standardisointiasioissa. PK-yritykset ovat eräs niistä heikoista sidosryhmistä standardisointiasioissa ja siksi Euroopan komission rahoituksella meidän työtämmekin tuetaan. Tässä hiukan niistä vaikeuksista, joita PK-yrityksillä on standardisoinnissa – Aiemmat tutkimukset ovat jo osoittaneet, minkälaisia vaikeudet ovat. Vaikeuksia on rahoituksen saannissa, oikeiden ihmisten löytämisessä. Jos esimerkiksi yrityksessä on vain kymmenen työntekijää, niin siellä ei voi olla standardisointiasiantuntijaa, ei ainakaan aina. On myös vaikeaa löytää standardeja, se on dokumentoitu, dokumentoitu jo tutkimuksissa. Haluaisin puhua myös ymmärryksen puutteesta standardit kirjoitetaan yleensä hyvin monimutkaisella kielellä. Joskus ne käännetään kansalliselle kielelle, mutta siitäkään huolimatta niitä ei pysty oikein ymmärtämään. Ne ovat parisataa sivuisia dokumentteja, joissa on kaikenlaisia käyriä, niin ne pitäisi saada asiantuntijoiden yksinkertaiselle kielelle kääntäminä, mutta näin ei yleensä pk-yrityksissä tapahdu, eikä myöskään pk-yritysten etuja ajavissa järjestöissä, koska yleensä on rahasta puutetta ja sitten vielä oikeanlaisista työntekijöistäkin on pulaa. Standardien täytäntöönpano voi olla myös vaikeaa, sillä silloin täytyy investoida esimerkiksi koulutukseen ja uuteen teknologiaan ja kaikenlaisiin tuotantojärjestelyihin – standardisointiprosessiin osallistuminen on myös vaikeaa. Siksi onkin hyvä, että nyt tarkastellaan kaikenlaisia verkossa toimivia järjestelmiä kantojen ilmaisemiseksi. Mutta on tärkeää ymmärtää, että standardisointijärjestelmä perustuu ääniin ja äänestykseen monilla tasoilla. Kyse ei ole vain siitä, että pystyy lähettämään oman kantansa jollekin. Kyse on myös siitä, että täytyy osallistua johonkin elimeen, joka äänestää lopullisesta päätöksestä. Siksi meidän mielestämme osallistuminen on erittäin tärkeää, vaikkakin uusi teknologia helpottaa asioita tässä mielessä. Valitettavasti pk-yritysten osallistuminen on aika ristiriitaista. Tilastotiedot näyttävät, että pk-yritykset osallistuvat hyvinkin voimakkaasti, mutta todellisuudessa asia ei ole näin. Tässä näistä kuvioista näette tuloksia globaalista osallistumisesta. Teimme tällaisen tutkimuksen PK-yritysten osallistumisen voimistamiseksi. Kansalliset standardointijärjestöt osallistuvat voimakkaasti. Yleensä kyseessä on kuitenkin tällainen postituslista, johon pk-yritykset pääsevät käsiksi. Niillä ei ole mitään todellista mahdollisuutta osallistua prosessiin – Tästä nähdään, että PK-yritysten osallistuminen on todella alhaisella tasolla. Tuostakin sen näette. Olemme erottaneet toisistaan standardoidin asiantuntijat, kaikenlaiset sertifikaattorit ja muut tekniset elimet PK-yrityksistä, sillä usein kuulemme sitä, että no, mekin olemme PK-yrityksiä, mutta, mutta sanoisin, että kun ne kerran toimivat ammatikseen tällä alalla, niin ne ovat eri asemassa, joten siksi niiden sertifiointitarpeet ovat erilaiset, joten siksi tarvitsemme tuotanto- ja tuote- tai palveluorientoituneita pk-yrityksiä myös edustamaan muita yrityksiä sertifioinnissa ja testauksessa. Seuraavalla kalvolla puhutaan siitä, että kun yritimme selvittää, mitä standardisointiprosessissa tapahtuu teknisissä komiteoissa kansallisesti, niin me osallistumme siis tai kysely lähetettiin 40 komitealle, saimme vastauksia 12. Ja yleensä vastattiin tai neljä vastausta oli sellaisia, että yksityisyyden suoja syistä ei voida julkaista osallistujien nimiä. Euroopan parlamentin tulisi vaatia, että tällainen päätös kumotaan. Tässä puhutaan kuitenkin julkisista intresseistä. Ja sitten saimme hyödyllistä tietoa vain viidestä maasta – ja niiden perusteella pk-yritysten osallistuminen oli hyvin alhaisella tasolla. En halua kertoa tästä tutkimuksesta sen enempää, siitä saadaan tarkempaa tietoa myöhemmin. Tässä sitten suosituksia. Uskon muiden heikkojen sidosryhmien tavoin, joita kuulimme jo tässä aiemmin, että normatmen institutionaalinen tunnistaminen tulisi toteuttaa eurooppalaisessa standardisointijärjestelmässä mahdollisimman pian. Tarvitsemme jatkuvaa rahoitusta. Tämä koskee sekä normapmea että muita heikkoja sidosryhmiä. Uskomme, että äänestysoikeuksia tarvitaan yhtä lailla sekä teknisissä komiteoissa että muissa työryhmissä. Yleensä heikkojen sidosryhmien ääni ei kuulu kansallisella saati eurooppalaisella tasolla, joten siksi niille täytyy antaa oma ääni. Sitten eurooppalaiseen standardisointijärjestelmään tarvitaan julkisten intressien lakisääteinen tunnistaminen. Tämän täytyy perustua VTOn periaatteisiin, läpinäkyvyyteen, avoimuuteen, puolueettomuuteen. Läpinäkyvyys ja puolueettomuus ovat sellaisia ydin teesejä, joiden päälle voi sitten rakentaa järjestelmän, joka välttää tällaisia epätasapainoisia teknisiä komiteoita. pk yritykselle voitaisiin myöntää alennuksia standardeista. Erityisesti silloin, kun ne ostavat tällaisia suurempia nippuja standardeja. Ja lopuksi sitten vielä osallistumisen rahoittaminen, koulutuksen tarjoaminen ja standardien käyttö. Tässä asiassa on vielä paljon työtä tehtävänä. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että standardit kirjoitetaan niin, että niitä voidaan käyttää pk-yrityksissä – ja että pk-yritysten standardien käyttö edesauttaa niiden kilpailukykyä ja Euroopan talouden kilpailukykyä yleensä. Kiitos. Well, I was very indulgent on time. No niin, annoinkin edelliselle puhulle hiukan lisää aikaa, kun pk-yritykset ovat tällainen heikko sidosryhmä. Seuraava puhuja on sitten Elisabeth Stamfel-Blaha, joka on varajohtajana Itävallan standardi-instituutissa. Ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat, tänä aamuna varapuheenjohtaja Tajana kutsui eurooppalaiseksi tuot, eurooppalaista standardisointijärjestelmää menestystarinaksi. Tuleeko siitä menestystarina myös palvelun alalla vaiko voiko jotakin näin kouriin tuntumatonta kuin palvelut edes standardisoida. Näette joitakin aitoja esimerkkejä tuolla kalvolla. Palvelustandardeja on kehitetty sidosryhmien pyynnöstä ja avulla eri maissa. Siinä on käytetty konsulttipalveluita esimerkiksi, ne koskevat vaikkapa suoja-asuntoja, puhelukeskuksia, vastaanottopalveluita – ja lisätään vielä esimerkiksi postipalveluita, jotka kannattavat sääntelyn purkamista ja sitten vielä elämän lopulla tulevat hautauspalvelutkin. Käytäntö siis osoittaa, että voimme standardisoida palveluita, mutta seuraava kysymys kuuluu, pitäisikö meidän standardisoida niitä? 70 prosenttia kokonaistyöllisyydestä perustuu markkinapalveluihin ja meidän bruttokansantuotteemme perustuu siihen vahvasti. Innovaatio on kasvun avaintekijä ja se perustuu palveluihin ja tapahtuu palveluiden kautta. Ja ne liittyvät usein tuotteisiin. Tämä on jo tunnustettu poliittisella tasolla ja haluaisin viitata kahteen asiakirjaan viime ajoilta. Ensinnäkin viittaan neuvoston päätelmiin standardisoinnista ja innovaatiosta, jossa korostetaan standardisoinnin tai palveluiden innovatiivista potentiaalia ja sitä, että sidosryhmien ryhmillä on saatavissa etuja tästä, ja tämä liittyy tietenkin direktiiveihin. Ja jos katsotaan tulevaisuuden teen, niin EU 2020-strategia korostaa uusien palveluiden terveys- ja älykkäiden palveluiden osalta on suuri potentiaali, mutta siinä on uhkana fragmentoituminen. Joten jos nyt katsotaan fragmentoitumista, niin jos katsotaan klassisia palveluita, niin äh, sääntelyä voi olla eri tasoista. Esimerkiksi äh, kiinteistö, toimijoiden alalla vanhoissa jäsenvaltioissa on sääntelyä, mutta uusissa jäsenvaltioissa ei mitään, joten standardisoinnilla voi olla rooli siinä. Sitten meillä on erilaisia käytänteitä eri maissa, jotka ovat este, esteenä rajat ylittäville palveluille. Joskus edes yhteistä kieltä ei ole. Ja sitten kun puhutaan uusista palveluista, joilla ei ole edes nimeä vielä vaikkapa IT-alalla, hyvinvointialalla, jos esimerkiksi maksetaan hyvinvointikouluttajalle jotakin, niin ainakin haluaisi tietää, mitä siltä saa rahalleen vastineeksi, joten luottamusta ja avoimuutta puuttuu ja pal- palvelustandardeilla voidaan luoda tällaisia tekijöitä ja myöskin luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet koko sektorille. No miten voidaan edetä sitten menestyksekkääseen eurooppalaiseen palveluyhteiskuntaan standardisoinnin alalla. 98-34 direktiivi on osa standardisointipakettia ja siinä vahvistetaan vain se, mikä, mitä kansalliset standardisointijärjestöt jo tekevätkin, eli ilmoittavat tuotteistaan. Tärkeintä on tietoisuuden edistäminen ja ihmisten ymmärrysten edistämisen tai jotta ihmiset ymmärtäisivät standardisoinnin merkityksen. Kun kuullaan julkisesti äh, standardisointipaketista, niin se on osoittanut, että standardisointipalveluille on vahvaa tukea, mutta on olemassa myöskin äh, huolenaiheita. Yksi ryhmä on ymmärtänyt väärin koko standardisointiprosessin. He ajattelevat, että tapahtuu liikaa yhdenmukaistamista ja menetämme omaleimaisuutemme, kun standardisoimme esimerkiksi leluja, niin kyllähän nalleja löytyy siltikin vielä erilaisia. No sitten sertifikaatio. Kun ostetaan tuote, niin ei, tai anteeksi, kun standardisoidaan niin tuotteen voin ottaa tarkasteltavaksi ja testattavaksi, mutta miten toimitaan palveluiden kohdalla? Jos järjestetään vaikkapa näyttely ja täytyy maksaa kuljetuspalveluista, ne kuljettavat esimerkiksi taideteoksia ympäri Eurooppaa paikasta toiseen, silloin pitää voida luottaa, että jokin kolmas taho on tarkastanut, että kyseinen yritys työllistää asianmukaista henkilökuntaa ja sillä on asianmukainen kuljetuskalusto ja toimintaprosessit. Eli sertifikaatio ei ole mikään masti, mutta sillä voi olla rooli, tietty rooli. Ja tällä tavalla äh, sitä käytetään vain silloin, kun äh, sillä on se tuo lisäarvoa markkinoille pääsyyn. Ja sitten tarvitaan poliittista tukea ja rahoituksellista tukea, eikä pidä unohtaa, että eurooppalaiset palvelustandardit kehitetään sekä sisäisiä tarpeita varten että myöskin mahdolliseksi mittatikuksi maailmanmarkkinoilla. Meillä on ohjelmointimandaattia, meillä on me on, olemme keskustelleet jo eurooppalaisesta standardisointistrategiasta ja olemme keskustelleet esimerkiksi vaikkapa kauneuskirurgi eh, standardeista. Ja sitten viimeiset minuutit haluaisin käyttää yleisiin ja strategisiin näkökohtiin ja haluaisin puhua luotettujen standardisointipalveluiden käytöstä palveluiden standardisoinniksi. Eurooppalainen standardisointijärjestelmä on luotettu tunnettu ja kansainvälisesti tunnustettu kumppani. Sen keskeinen osa on kansallinen delegaatiojärjestelmä. Meillä on Euroopassa omaleimainen järjestelmä, jolla voidaan mobilisoida asiantuntemusta ja harmonisoida sääntöjä. Ja niillä voidaan joko korvata tai täydentää sää- lainsäädännöllisiä sääntöjä, lakeja. Ja tällä voidaan lisätä hyvinvointia ja kilpailukykyä Euroopassa. Ja Euroopalla tarkoitetaan tässä Euroopan unionia ja muitakin Euroopan maita. Puhumme 31 maasta plus 11, 19 muusta eurooppalaisesta maasta, joten vetoaisin siihen, että kun tarkastetaan eurooppalaista sääntelykehyttä, kehystä standardisoinnin alalla, ei unohdettaisi, kuinka tärkeässä osassa delegaatiot ovat ja se, että toimijat ovat riippumattomia järjestelmässä, jotta voitaisiin varmistaa, että kun myydään standardeja, niin ei olisi yhtä tahoa, joka on päärahoittajana. Kaikkein tärkeintä on, että ei vaaranneta eurooppalaisen standardisoinnin järjestelmän yhteyksiä kansalliseen standardisointiin. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitos tästä selkeästä esityksestä. Lisäisin tämän valiokunnan työn tiimoilta sen, että meitä kiinnostaa erityisesti tuo palveludirektiivi, jossa jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan palveluntarjonnan standardeja. Evelyn Gebhard tekee tällä hetkellä mietintöä tästä aiheesta. Ja minusta tämä asia on sellainen, joka meilläkin tulee täällä suurennuslasin alle. Ja varmasti tutkimme myös näitä faktoja, joita sinä toit esille omassa esityksessäsi. Nyt siirrytään eteenpäin ja puhutaan julkisista hankinnoista. Se on myös tämän valiokunnan kiinnostuksen kohde. Markus Riegel puhuu siitä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, kun minua pyydettiin puhumaan standardien käytöstä julkisissa hankinnoissa, että minkälainen ero on julkisten hankintojen ja yksityisten ostojen välillä. Ja voin kertoa, että sellaista ei ole, tai ainakaan tässä mielessä. Sekä julkisissa hankinnoissa että yksityisissä tavoitteena on sopimuspohjainen menettely. Taloustieteilijät väittäisivät, että kaikenlaiset sopimuspohjaiset menettelyt vähentävät välityksen epätasapainoa, lisäävät valikoimaa ja toisaalta vähentävät epäonnistumisen todennäköisyyttä. Nyt voidaankin kysyä, että kuinka standardit voivat edistää parempia julkisia hankintoja vai voivatko ne? Eurooppalaiset standardit on listattu direktiiveissä. Niissä edellytetään standardien noudattamista ja niissä pitäytymistä. Se on kaikkein tärkein asia. Toisekseen, kun puhutaan eurooppalaisista standardeista, sillä tarkoitetaan sitä, että käytetään nykyistä teknologiaa ja toisaalta, että silloin saa uusimmat ratkaisut julkisiin hankintoihin, jolloin järjestelmät ovat moderneja. Eurooppalaisiin standardeihin luottamalla saadaan aikaan myös konsensus kaikkien intressiryhmien välille niin, että kaikki sidosryhmät ovat edustettuina kansallisten delegaatioiden kautta. Kun käytetään eurooppalaisia normeja julkisissa hankinnoissa, niin se säästää veronmaksajien rahaa. Alhaisemmat tuotantokustannukset jotka ovat standardien ansiota, madaltavat sitten lopputuotteen hintaa. Suurempi määrä kilpailijoita osallistuu julkisiin hankintaprosesseihin ja kilpailuihin, jos ne on standardoitu. Ja lopuksi myös tuotteiden palvelutaso kasvaa ja sillä tavoin kunnossapito kulut vähenevät ja tuotteen elinkaari pitenee kun käytetään eurooppalaisia standardeja, investoinnit ovat vakaampia ja kestävämpiä, sillä uudet tuotteet sopivat joustavasti yhteen nykyisten kanssa. Ja lisäksi kilpailijat joutuvat kehittelemään entistä innovatiivisempia tuotteita markkinoille, mikä lisää entisestään uusien ratkaisujen innovatiivisuutta. Haluaisin vielä esittää kysymyksen, että minkälainen eurooppalainen standardisointijärjestelmä tarjoaa tällaiset edut, jotka olen juuri tässä esitellyt? Ensinnäkin voidaan standardien noudattamisen kautta saadaan aikaan turvallisuutta. Saadaan pidettyä yllä tällaista maailmanlaajuisesti hyväksi tunnustettua järjestelmää, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoiseen osallistumiseen, standardointiin. Ja sitä kautta saadaan sitten konkretisoitua teknistä lainsäädäntöä, eli EU-direktiivejä. Jos haluamme uudenaikaisia ratkaisuja, julkisten teknologiahankintojen kautta, niin silloin standardisointiprosessin tulee edelleen perustua vapaaehtoisuuteen niin, että sitä ajavat intressit, motivaatio ja markkinarelevanssi. Jos kaikki tahot halutaan mukaan tähän prosessiin konsensuksen kautta, niin silloin täytyy säilyttää kansallinen delegaatioperiaate ja vahvistaa kansallisia standardisointijärjestöjä ja niiden kykyä tarjota mahdollisimman matalan kynnyksen standardeja kaikille käyttäjille, kuluttajille, kansalaisjärjestöille, julkisille tahoille, teollisuudelle, pienille ja suurille yrityksille, työterveys- ja turvallisuusjärjestöille ja myös vammaisille. Jos Haluamme säästää veronmaksajien rahoja julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen kautta, niin silloin standardien käyttöä tulee edistää parantamalla tietoisuutta standardeista, erityisesti hankintoja tekevien, tekevissä elimissä ja laitoksissa. Jos haluamme kestäviä ratkaisuja julkisissa hankinnoissa, ja ratkaisuja, jotka toimivat saumattomasti yhteen, meidän tulee varmistaa eurooppalaisen standardisointijärjestelmän läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus eurooppalaisten normien kanssa. Tämä voidaan tehdä sen Senelec etsi yhteistyön jatkamisen kautta direktiivin 9834 mukaisesti samalla kun kehitetään menetelmiä, joilla voidaan käyttää näitä tarjottavia tuotteita ja palveluita yhteistyössä erilaisten foorumien ja konsortioiden ja muiden standardisointijärjestöjen kanssa. Saksan teollisuus, teollisuudella on hyviä uutisia, voin lopuksi mainita niitä. Tilauskirjat ovat jälleen täyttymässä Saksan teollisuudessa, edy, edell, erityisesti valmistu, valmistuksessa. Moottorit on jälleen saatu käyntiin ja pääsemme täyttä höyryä eteenpäin aivan niin kuin pitääkin. Me kaikki tiedämme, että, että tuo Saksan teollisuus vetää perässään veturina aika monta, montaa muutakin vaunua, joten siksi se on tärkeää. Se on koko Euroopan moottori ja samalla se on eurooppalaisen standardisoinnin moottori. Tarkoitan tässä Saksan teollisuudella suuria yrityksiä sekä myös tuottavia pk-yrityksiä. Eräs keino, jolla saadaan pidettyä tämä veturi liikkeessä, eräs tärkeä keino, on eurooppalaisen standardisointijärjestelmän kehittäminen. Me kaikki varmasti tiedämme, mitä tulee tehdä – Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä yleisö. Thank you, uh, thank you very much indeed, Mr. Reigel. And, um, we... Kiitoksia, herra Raigo. Toivomme, että teidän optimisminne tulevaisuuden näkymistä toteutuu. Lopuksi pyytäisin vielä Juhan Friedrichia puhumaan. Hän edustaa IBMää ja kuten sanoin, hän oli Express-paneelin jäsen ja on kyllä ollut mukana IT-alan standardisointityössä hyvin tiiviisti. Thanks very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia, että pääsin tänne puhumaan tänään. Seuraavalla kalvolla viittaan siihen, että kun tulin täältä eilen Eh, tulin Heidelbergistä tänne junalla, kuten tavallisesti, ja mietin, mietin asiaa, ja tämä kuva tuli mieleeni. No, junassa on mukava tehdä eh, läppärillä töitä. Siinä minulla on Linux pyörii ja sitten on myöskin langaton hotspotti siellä junassa ja voin sen kautta sitten tehdä langattomasti töitä. Voin selata internettiä ja saan viimeisimmät tiedot sieltä. Voin tarkastaa yrityksen internetsivun ja VPN-verkon kautta ja voin tarkastaa sähköpostini. Itse asiassa tein paljon töitä eilen neljän tunnin junamatkan aikana. Sähköpostia selvittelin ja niin edespäin. Ja sitten myöskin vaihdoin asiakirjoja kollegoiden kanssa asioista, joita meidän piti valmistella, enkä pystynyt ho- hoitamaan noita hommia aikaisemmin. Joten kaikki tämä tapahtuu standardien nojalla. Kaikki tämä teknologia käyttää ict standardia jotka ovat maailmanlaajuisia. Olen aika varma siitä, että suurin osa ihmisistä täällä huoneissa käyttävät samoja teknologioita ja siitä syystä myöskin samoja standardeja päivittäin. No tästä kuvasta saatte sitten ihan pienen pikakuvan tyypillisestä maailmanlaajuisesta ICT-standardiannoksesta. Jos katsotte tuolta oikealta, niin ne tulevat IETFstä, IETFstä ja ne tulevat sieltä eh, V3VCstä, ISO IECstä, ITUsta ja muitakin organisaatioita on, jotka osallistuvat tähän. Tämä, tässä on selvää se, että kyseessä on vain webin selaus, mutta huomaatte, että ICT, innovatiiviset innovat innovatiiviset ICT-tekniikat yhdistävät monia eri organisaatioiden standardeja. Tässä seuraavalla kalvolla näette lyhyesti koko globaalin ICT-standardisaatio-ekosysteemi niin sanottuna tuolla vasemmalla puolella. Siinä punaisen pisteviivan vasemmalla puolelta löytyy muodollisesti tunnustetut standardisointijärjestöt IEC, ISO, ITU ja telekommunikaatio pilari, kansalliset elimet, yhteiskomiteat ja niin edespäin. Ne kuuluvat Euroopan standardisointijärjestelmään, direktiivi 9834 siis. Ja sitten tuo toinen osa, joka on kahden punaisen äh, pisteviivan välissä, on globaali ICT-standardisointijärjestöt. Niitä kutsutaan usein foorumeiksi. Ne ovat niin sanottuja johtavia ICT-standardisointijärjestöjä elimiä, joita ei ole virallisesti tunnustettu, ja sen takia ne ovat eurooppalaisen standardisaatiokehyksen ulkopuolella sellaisena kuin se tänä päivänä on, ja sen takia näiden organisaatioiden standardit eivät ole käytettävissä suoraan, eikä niitä voida käyttää suoraan Euroopan politiikoissa ja julkisissa hankinnoissa. Ja kuten sanoimme, mehän kaikki käytämme niitä joka tapauksessa. Nämä organisaatiot toimivat hyvin avoimella tavalla ne toteuttavat kaikkia niitä avoimuuskriteereitä, jotka on mainittu tuossa aikaisemmin, Ne ovat panneet avoimet ICT-prosessit käyttöön. PK-yritykset ovat mukana esimerkiksi tässä toiminnassa ja yleisesti nämä ovat globaaleja toimintoja, koska ICT on globaalia toimintaa. Ja sitten tuolla on vielä tuo oikeanpuolimmainen harmaa alue, ja siellä on tällaisia yksityisiä foorumeita ja konsortiumeita. Eli tästä emme puhu. Me puhumme ICT-organisaatioista, jotka ovat tuossa keskiosassa kuvaa. No sitten seuraavassa kalvossa toistaisin vielä, että kysymys tässä on siitä, että suuri osa ICT-standardisoinnista tapahtuu näissä avoimissa globaaleissa organisaatioissa, mutta nämä standardit ovat tänä päivänä vielä tämän hetkisen EU-standardisointikehyksen ulkopuolella. Tietysti selvästikin uudistusta tarvitaan. Ja ICT-ala on identifioitu monissa tutkimuksissa, konsultaatioissa, kuulemisissa, komiteoissa, komission komiteoissa siksi alaksi, jossa uudistusta mahdollisimman nopeasti tarvitaan. Näiltä foorumilta konsortiolta tulevat standardit ovat äärimmäisen relevantteja innovaation ja kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kasvun lisäämiseksi euromaksi. Otetaan nyt internet jonka otin tuossa alussa esille. Ja ajatellaan sitten sähköistä terveydenhuoltoa, hallintoa, smart gridejä ja monia näitä osa-alueita, jotka on mainittu tässä jo aikaisemminkin. Ne ovat innovatiivisia aloja ja hyvin tärkeitä Euroopalle johtajuuden saavuttamiseksi. Mitään niistä ei voida toteuttaa ilman ICT-standardeja, jotka on kehitetty tuossa avoimessa globaalissa ICT-organisaatioverkossa EU-digitaalinen agenda, joka julkaistiin komissaari Kruusin toimesta ihan viime aikoina on avainosa Euroopan 2020-strategiaa ja sillä on potentiaalia tarjottavana Euroopalle, jotta siitä voisi tulla maailmanlaajuinen johtaja ICT-alalla. Äh, Mutta se riippuu vahvasti näistä standardeista, jotka ovat peräisin foorumeilta ja konsortiumeilta. No, asiasta on esitetty jo ehdotus. Jokin aikaa sitten komissaari Tajani mainitsi siitä puheessaan. Vuonna 2006 komissio käynnisti ICT-tutkimuksen ja sen tulokset vedettiin yhteen konferenssissa ja komission asiakirjassa ja sitten ne konsolidoitiin lainsäädäntöehdotukseksi komission valkoisessa kirjassa koskien ICT-standardisoinnin uudistamista Euroopassa. Ja se on laajasti tuettu laadittu koko ECT alan toimesta. Vaikutusarviointi arviointi on asiasta jo tehty, joten kaikki on valmiina ja ehdotus kuuluu, että neuvoston päätös 2795 tarkastettaisiin ja, tarkastettaisiin ja se koskee ICT-sektorin standardien täytäntöönpanoa ja yhteensopivuutta ja siinä otetaan huomioon nämä globaalit avoimet ICT-standardit EU-politiikoissa ja julkisissa hankinnoissa. Ja erotetaan direktiivi 1934 tarkistus tästä prosessista. Tämän neuvoston päätös siis todellakin on erotettava tästä direktiivin uudelleen tarkastelusta, koska niiden soveltamisalat ovat eri. No sitten jos siirrytään eteenpäin ICT-reformissa, niin globaalit ICT-standardit ovat kriittisiä Euroopan kasvulle ja innovaatiolle. Koko konsepti on kehitetty täysin avoimesti ja siinä on otettu mukaan sidosryhmien laaja tuki. Neuvoston uudistettu päätös antaa tarvittavan kehyksen, jotta voidaan käyttää näitä globaaleja avoimia ICT-standardeja EU-politiikoissa ja julkisissa hankinnoissa. Ja todellakin tämä neuvoston päätös on erotettava direktiivin uudelleen tarkastelusta, koska niillä on eri soveltamisalat. Kiitoksia paljon. Kiitos jälleen kerran hyvin selkeästä esityksestä. Nyt siirrytään sitten viimeiseen kysymyssessioon. Minulla on viisi kollegaa tässä puhujalistalla tähän mennessä. Ja herra Repo myös. Eli annan teille noin yhden minuutin puheaikaa, jotta saamme mahdollisimman paljon kysymyksiä mukaan. Eli ensimmäisenä nämä viisi puhujaa ja jos sitten on vielä aikaa, niin katsotaan haluaisiko joku aiempien paneelien puhujista vielä sanoa jotakin näistä kysymyksistä. Olkaa hyvä ja antakaa, antakaa jokin merkki, jos näin haluatte tehdä. Komissaari puhui täällä. Joo, en tiedä haluaako komission edustaja Rova Vais puhua. Voin antaa teille pari minuuttia aikaa ja totta kai saatte sitten sananne vielä sanoa, kun, kun mietintö tulee. Nyt minulla on varjoesittelijät puhuja listalla. Rakosisnik, Butikov, Komi, Repo, Ruule, Weiler ja Korea ovat tähän mennessä listalla, eli jokaiselle näistä minuutti aikaa. Esittelijä Kosisnik ensin. Minulý eh, eh, týden sešel eh, se zástupem Normapme s panem Lukasem. Minä olen tavannut Normapem edustajan Lukas Kurtso Jannisin aiemmin ja minusta hänen esityksensä oli erittäin hyvä täälläkin, kun siinä puhuttiin näistä pk-yritysten alennuksista. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Kuka maksaa tämän? Toinen kysymykseni Ja no ehkä esitän sen myöhemmin, kun saan vielä sanoa jotakin. Danke, Herr Ich habe zwei Fragen. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen menee Kutsianikselle. Tai oikeastaan viittaa siihen, mitä hän sanoi. Mutta esityksen piti toinen henkilö. Kutsianis puhui edustuksen lisäämisestä niin, että pk-yritykset olisivat paremmin edustettuina. Tämä olisi toimielimistatua. Täällä puhuttiin kansallisista dele- delegaatioista. Minkälaisen rajaamisen tässä näette? Ja sitten toiseksi Harris, jos oikein ymmärsin, puhuitte siitä, että standardisaatioprosesseissa pitäisi keskittyä kehittyä tulevaisuudessa tuotteisiin, eikä kaikkiin asioihin tulisi puuttua standardisoinnilla, vaan lainsäädännöllä. Ja haluaisin äh, kuulla teiltä esimerkkejä, herra Harris, siitä, minkälaisiin yhteiskunnan haasteisiin ei tulisi puuttua standardisoinnilla. Um, uh, who's next? Uh, Mrs. Sitten edustaja Komi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Sen, Senelek ja 58 uh, suositusta pk-yritysten paremmasta pääsystä on saanut myös kansallisen tason mukaan. Ja tämä on osoittaa, kuinka tärkeä tämä kysymys on, mutta emme ole kuitenkaan päässeet vielä kyllin kestävän tilanteeseen. Ja Monti on korostanut sitä, että pk-yritysten roolia täytyy todella korostaa ja standardisoinnissa nykyjärjestelmän eduista täytyy pitää kiinni. Meidän täytyy pyrkiä parempaan hallinnointiin ja pk-yritysten parempaan läsnäoloon. Useat teistä puhuitte siitä, että standardit voisivat olla eri aloilla erilaisia. Toivotteko siis tällaista pirstaleista sääntelyä vai sellaista, mikä olisi yhtenäistä ja voisi laajamittaisesti edustaa pk-yrityksiä? Äh, Mr. Repo. Sitten herra Repo. Puheenjohtaja Alan Bryden sanoi alussa, että <clears throat> hän on kirjoittanut artikkelin, jossa otsikkona oli ajatus, että standardointi on kauhistuttavaa ja standardit ovat tylsiä. Todella teidän asiantuntevat, elegantit ja persoonalliset esitykset ovat osoittaneet, että kuinka kiehtova maailma standardien maailma viime kädessä on. Mutta aivan erityisesti juuri standardointi palvelusektorilla näyttää tuovan myös haasteita koko standardoinnin teorialle. Ja kannankin vähän huolta siitä, että kuinka hyvin tällaista perustutkimusta, standardoinnin filosofia perusteita tutkitaan. Ja viittaan vielä siihen, että ajatukseni on, että olisi valtavan tärkeää, että aivan alusta lähtien myös teknisessä koulutuksessa ja insinöörikoulutuksessa nämä standardoinnin perusperiaatteet olisi hahmotettu, että perusstandardi pitäisi olla käyttöstandardi ja viime kädessä kuluttaja itse me poliitikot ajattelemme tietysti hyvinvointistandardia, <laughs> mutta se on tietysti suuressa tulevaisuudessa. Mutta juuri tämä eettinen puoli ja konkreettinen kysymys, kuinka paljon palvelupuolella on päässyt tapahtumaan jo standardointia, mitkä ovat ne määrät? Mrs. Ähm, ja sitten edustaja Ruule. Dank. Äh, ich Kiitos. Kaksi kysymystä Blähälle. Ensinnäkin nämä kansalliset edustustot, ne takaisivat tavallaan demokraattisen edustuksen, mutta tilanne eri jäsenvaltioissa on hyvin erilainen ja pk-yritykset eivät aina pääse yhtä hyvin esille. Miten tähän haluaisitte puuttua? Ja sitten toiseksi puhuitte palvelusektorista sektorista. Nyt kuulimme IT-alasta ja te pyysit, tai tähän pyydettiin toistaa oikeusperustaa. Pidättekö nykyisiä oikeusperuste hyvinä? Ja sitten julkiset hankinnat. Tästä halusinkin puhua. Standardit kuulostavat kyllä hyviltä, mutta kokemus osoittaa, että reilussa kaupassa, jossa on vapaaehtoisia standardeja, niin komissio ei niitä tunnusta Ja joskus tällaisia tahoja, jotka käyttävät näitä vapaaehtoisia standardeja, niin myös heidät, heitä vastaan nostetaan kanne tuomioistuimeen. Edustaja Weiler. Kiitos. Minäkin ihmettelin, että Saksan edustaja sanoi, että julkisen hankintoihin ei liittyisi ongelmia, mutta herra Heigl sanoi, että kaikki sujuu hyvin, teollisuus kukoistaa. Ja Friedrich sanoi toisaalta, että tarvitaan uudistuksia ainakin uusien teknologioiden osalta. Haluaisin hieman puuttua vielä tähän ristiriitaan ja siihen, mitä Gutsujan sanoi. Usein avoimuus on hyvin puutteellista ja PK-yritykset eivät saa kylliksi tietoa. Mutta koska kuulemisen tarkoitus on myös se, että esittelijämme voi laatia lainsäädännöllisen yhteenvedon, niin haluaisin enemmän tietoa siitä, saavatko pk-yritykset todella tietoa kylliksi vai miten tilanne on muotoutunut. Sitten lopuksi palvelut. Ainakin Saksassa Erät palvelut sertifioidaan, esimerkiksi hoitokodit ja niin edelleen. Tällaista ei aikaisemmin ollut. Ja hoitokodit voivat nyt sanoa, että niillä on tällainen sertifikaatti. En tiedä, onko tilanne sama muissa EUn jäsenvaltioissa. Ehkä Itävallan edustaja voi sanoa tästä jotakin, vai koskeeko tämä käytäntö ainoastaan Saksaa. Mutta maalikkona Tämä auttaa valitsemaan palveluita, jos niillä on tällainen sertifikaatti, tai jos niillä ei sitä ole. Ja sitten vielä Correa uh, eh, oui. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä julkisista hankinnoista ja standardeista ja standardien käytöstä julkishankinnoissa, josta Raigul puhui. Tässä ei oikeastaan viitattu juurikaan sähköisiin julkishankintoihin. On olemassa siis tällainen mahdollisuus, mutta se ei ole mitenkään välttämätön pk-yrityksille. Mutta nämä e-hankinnat voisivat auttaa siinä, että pk-yritykset saisivat nämä standardit paremmin käyttöön. Ja haluaisin kysyä, koskevatko tätä tai tähän liittyvät ongelmat ainoastaan isoja yrityksiä vai onko näistä hyötyä myös pk-yrityksille? Kiitos puheenjohtajana. Minäkin haluaisin kysyä herra Friedrichiltä erästä asiaa. Hänen ehdotuksestaan haluaisin hiukan selvennystä siihen. Itse olen ymmärtänyt, aamun keskustelujen perusteella, että kun mietitään näiden erityisten IT-asiantuntijaryhmien roolia, niin se voisi olla sellainen asia, jota voisi todella tukea. Siksi en ymmärrä, miksi ne pitäisi erottaa ikään kuin siitä muusta työstä. Tarkoittiko puhuja tätä todella niin, että nämä ryhmät erotettaisiin tuosta julkisesta hankintaprosessista aivan täysin? Minusta ne eivät ole mitenkään yhteen sopimattomia. Kyse on ehkä enemmän siitä, mitä IT-yhteisö haluaa tältä eurooppalaisen standardisointijärjestelmän uudistukselta. Voi olla, että he haluavat parempia standardeja ja, ja entistä käyttäjäystävällisempiä standardeja. Nyt haluaisin sitten pyytää panelisteja vastaamaan kysymyksiin. Teilläkin on noin minuutin verran puheenaikaa. Adrian Harris ensin. Paljon kiitoksia. Haluaisin selventää ensinnäkin herra Budikovisin kysymykseen seuraavaa. Tietysti on selvää, että lainsäätäjät määrittelevät, mitkä perusoikeuskehystät ovat terveyden ja turvallisuuden alalla, ympäristöalalla, tai ympäristö, yritysten käyttäytymisen alalla. Ja sitten standardisointi on työkalu, jolla se lainsäädäntö viedään tuotteiden tai palveluiden asalle. No, viime aikoina on pikkuhiljaa standardisointimandaatteja hiivitetty lainsäädännön alalla ja on otettu käyttöön tällaisia pehmeämpiä poliittisia vaihtoehtoja, jotka ohittavat nämä normaalit säännöt. Eli tässä vastaukseni. No sitten kysyttiin myöskin kansallisten delegaatioiden periaatteen merkitystä. No tietysti standardisointi on demokraattinen prosessi, se toimii parhaiten silloin, kun se on lähimpänä niitä, joilla on jotakin sanottavaa, ja sen takia meidän mielestämme tämä kansallisten delegaatioiden periaate on hyvin tärkeä, koska ne pääsevät parhaiten sellaisten ihmisten eh, puheille, jotka asioista, eh, asioita käyttävät. Täytyy muistaa, että Brysseli on hyvin kaukana näistä ihmisistä. Kiitoksia. Sitten herra Kurtsionis. Niin tästä kysymyksestä, että kuka maksaa pk-yritysten standardialennukset, sanoisin, että jos kansalliset hallitukset päättävät, että haluavat, että jotkut standardit ovat ilmaisia, niin silloin ne tarjoaisivat jonkinlaista kompensaatiota eli hyvitystä standardijärjestöille, jotka tässä ikään kuin menettävät tulojaan PK-yrityksille voidaan räätälöidä eri, erityisiä alennuksia ja se on sitten aivan eri asia. Yksi viidestä yrityksestä ostaa vain yhden standardin vuodessa, eli se tarkoittaa, että suurin osa yrityksistä Euroopassa ei osta koskaan standardeja. Tällä tavoin, kun alennuksia tarjottaisiin PK-yrityksille, saataisiin myös lisää asiakkaita standardisointijärjestöille – sitten siitä, pitäisikö standardoinnista tehdä tällainen 360 asteen prosessi. Minusta tällainen alakohtainen lähestymistapa olisi edelleen parempi. Me tarvitsemme kuitenkin tukea ja kannustusta olisi sitten teknistä tai rahallista, niin että pk-yritykset voisivat osallistua standardisointiprosessiin entistä paremmin ja sitten varmistettaisiin samalla, että standardit kirjoitetaan tehokkaiksi. Ovatko standardit helposti pk-yritysten saatavissa? Tästä on tarpeeksi jo tutkimustietoa kertomaan, että näin ei tosiaankaan ole. Meidän vaikutelmamme on se, että standardit ovat enemmänkin asiantuntijoille. Ne yrittävät löytää sen oikean standardin. Tätä tilannetta täytyy pyrkiä muuttamaan. Uh, Mr. Stample Blaha. Sitten Rova stamper Blaha. Questions be... Minulla on kuusi kysymystä. Puhun mahdollisimman lyhyesti ensinnäkin herra Kususnikin kysymykseen tai huomautukseen. Sanoisin, että kyllä on vedottu yhdistyksiin, jotta he tukisivat vahvemmin standardeihin omaan, omassa maassani. Meillä on yhteydet järjestöihin ja me saamme aikaan mielenkiintoisia eh, kimppahintoja tai tällaisia eh, yhteishintoja, joten tämä on pk-yritysten järjestöiden tehtävä. No sitten herra Butikoville koskien institutionaalista tunnustamista. Uskoakseni meillä on Normapmen ja muiden kanssa institutionaalinen tunnustus ja meillä on kuitenkin siitä huolimatta asiantuntijuusongelma. Asiantuntijuutta tarvitaan ja sitä, siihen tarvitaan tukea. Kolmas kohta koskee palveluiden standardisointiprosessia. Haluaisin viitata CES-ohjelmaan, CES-ohjelmaan jossa Olin mukana Senissä, en käy sitä yksityiskohtaisesti läpi tässä, mutta voin tarjota siitä lisätietoja myöhemmin, jos haluatte. Neljäs kysymys koski eroja kansallisten delegaatioperiaatteiden ja delegaatioiden välillä olevia eroja. Tietysti eri maissa on eri tilanteet ja tässä, tässä viittaan parhaiten käytän, teiden ja vertaisarvioinnin ohjelman, jonka olemme käynnistäneet Sensenellekin. Voimme oppia sen puitteissa toisistamme ja menestystarinoista ja voimme keskittyä enemmän äh, menestystarinoihin kuin ongelmiin. Se rohkaisee myöskin PK-yrityksiä. Viides kysymys koski sitä, pitäisikin olla omat oikeudelliset toimi, oikeustoimensa tuotteille, palveluille ja ICT-alalle. No tietenkään palveluiden tarjoamista ei voida erottaa tuotteista ja ylläpidosta koska teknologista yhdentymistä on, joten en näe mitään syytä, miksi nämä kolme aluetta pitäisi erottaa toisistaan. Ja viimeinen kohta koski sitä, kuinka relevanttia sertifiointi on mm, edistämistyön kannalta. Tietysti jos on vastuussa organisaation palveluiden ostamisesta vai onko vastuussa vain omien palveluidensa ostamisesta, niin siitä riippuu paljon miten suuntaudutaan. Yritykset käyttävät yhä enemmän sertifika- sertifikaatiota todistamaan oman luotettavuutensa. Kiitoksia. Herra Raiko. Aluksi haluaisin puhua jo tässä esi- tästä esillä olleesta asiasta, eli kansallisista intresseistä vastaan sitten kansalliset rajat ylittävät intressit. Me uskomme ainakin Saksassa, että heikompien sidosryhmien intressit voidaan parhaiten ottaa huomioon paikallisesti – ihmiset toimivat siellä, missä myös liiketoimintaa pyöritetään. Yleensä siellä, missä he itse asuvat ja työskentelevät, niin että sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti välimatkat ovat lyhyitä. Esimerkiksi yritysten ja kansallisen standardi, standardisointijärjestön välillä, niin sen työhön pystyy parhaiten sitten vaikuttamaan ei kuitenkaan ole mitään vikaa siinä, että meillä olisi intressiryhmiä, joita edustettaisiin ylikansallisella tasolla. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt voisivat uina, kuten herra Lottesilta jo kuulimme. Tällainen ylikansallinen edustajuus, jos se institutionalisoidaan, kuten tässä on puhuttu, niin siinä tapauksessa – sen sijaan, että sidosryhmiä vain edustettaisiin, niin sen lisäksi niiden pitäisi myös tukea pienempien maiden standardisointijärjestöjä, jotta niiden kynnys osallistua toimintaan madaltuisi. Parhaista käytännöistä ei ole suinkaan pulaa, niitä on olemassa – niitä voidaan käyttää heikompien sidosryhmien mukaan ottamiseksi toimintaan entistä paremmin. Niitä voitaisiin kopioida tai siirtää paikasta toiseen parhaana käytäntönä esimerkiksi uusiin jäsenmaihin. Tämä tukisi niiden toimintaa inkluusioprosesseissa. Sitten vielä nopeasti sähköisistä julkisista hankinnoista, joista täällä kysyttiin. En tunne tätä asiaa enkä siihen liittyviä esteitä kovin hyvin, erityisesti pk-yritysten taholta, mutta uskon silti, että tähänkin asiaan on hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja olemassa esimerkiksi teknologian puolesta, jotta pk-yritysten kynnys tähän madaltuisi. Herra Friedrich. Thank you very much. Very briefly also. Paljon kiitoksia aivan lyhyesti tästä e-hankinnoista vielä. Mainitsisin Pebble-projektin. Joku teistä saattaa tunteakin sen. Se on usean jäsenvaltion projekti, jossa kehitellään sähköistä hankinta alusta julkisviranomaisille ja muillekin, joka perustuu täysin avoimiin IT-standardeihin. Ja tässä tilanteessa nyt ainakin PK yritysten ja kenen tahansa esteet tarjota neuvoa ja palveluitaan tähän on hyvin matala. Ja sitten toinen pointti, koskee herra Raigelin puheenvuoroa, eli että standardit ovat tärkeitä julkisille hankinnoille ja tietysti erityisesti avoimet standardit. Ja jos julkiset hankinnat viittaavat avoimiin standardeihin, se lisää kilpailukykyä. Se tarkoittaa sitä, että useammat palveluntarjoajat voivat tarjota tuotteita, joten tämä on hyvin tärkeä työkalu kilpailun, kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ja kolmanneksi, miksi tarvitaan ICT-standardisoinnin uudistusta ja sen politiikan uudistusta? Vastaus kuuluu, että tarvetta sille on erityisesti politi- politiikan teon tasolla. Jos halutaan innovaatiopolitiikkaa, niin halutaan laajasti käytettyjä, tunnustettuja kansainvälisiä standardeja, esimerkiksi langattoman internetin standardeja. Jos nyt ajatellaan, että on selkeä konsepti, miten toimia, niin silloin täytyy voida viitata näihin standardeihin. Jos halutaan panna täytäntöön tämä hankinta alusta esimerkiksi, jos, josta puhuin aikaisemmin. Ja standardien käytössä täytyy voida edistää yhteensoimivuutta. Ja tämä on taas sitten eri asia kuin mitä direktiivi 9834 kattaa. Sehän keskittyy eurooppalaisten standardien kehittämiseen harmonisoitujen markkinoiden edistämiseksi. Ja ICT-sektori jo aikaisemmin nojautui neuvoston päätökseen, joka kattaa ICT-teknologian, ja se toimi hyvin koska siinä oli aivan erityinen ICT-asetus, joka edistää yhteentoimivuutta standardin käytön kautta. Ja sen takia tämän neuvoston päätöksen päivittäminen on minun mielestäni hyvä asia, jotta voidaan uudet ICT-alan vaatimukset toteuttaa ja täyttää. Kiitos kaikille panelisteille. Annetaan heillekin vielä aplodit. Uh, now we're almost out of time. Nyt olemme käyttäneet kaiken aikamme. Annan kuitenkin tässä vielä puheenvuoron herra Kosisnikille. Hän puhuu hiukan tulevaisuuden näkymistä. Sitä ennen annan puheenvuoron Renata Weisenhoffille komissiosta. Hän pääsee kyllä kommentoimaan vielä myöhemmin tätä yksityiskohtaisemmin, mutta nyt hänen puheenvuoronsa hyvin lyhyesti. Ole hyvä start. Is it okay for you that I give Mattia by Pellegrini the word who would speak then for our vice president? Sopiko, että minä puhun ensin ja sitten herra Pellegrini minun jälkeeni? Minusta oli hyvä, että järjestitte tällaisen kuulemistilaisuuden. Se auttaa meitä myös nykyisessä lainsäädäntökehyksen tarkastelutyössämme. On hyvä nähdä, että nyt on yleisesti hyväksytty se, kuinka suuri rooli standardisoinnilla voi olla erityisesti teknologia-aloilla. On myös ymmärretty, miten tärkeitä alojen väliset linkit standardisointiasioissa ovat. Tämä on standardisoinnin tulevaisuudelle erityisesti erittäin tärkeää. Vakuutan kaikille, että tarkastelemme huolellisesti nykyistä järjestelmää ja lähdemme uusimaan sitä varsin varovaisesti. Paljon on kuitenkin tarvetta vielä pidemmälle menevälle keskustelulle. Meidän pitää puhua tästä asiasta vielä lisää ja tehdä se entistä teknisemmältä kannalta. Sillä tavoin pääsisimme ehkä tilanteeseen, jossa koko järjestelmä toimisi paremmin yhteen niin, että se tukisi esimerkiksi innovaatio- ja IT-aloja niin, että ihmiset voisivat keksiä uusia ajatuksia – ja kannustaisin ihmisiä lähettämään meille omia ehdotuksiaan. Standardisointi voi siirtyä aivan uuteen vaiheeseen tässä uudelle vuosikymmenelle. Minä lopetan tähän ja annan puheenvuoron sinulle. Very much. Puhun oikein lyhyesti. Ensinnäkin kiitoksia. Olen Tajanin kabinetin jäsen, joten voin vakuuttaa, että raportoin henkilökohtaisesti hänelle kaikesta siitä, mitä olen täällä kuullut. Valitettavasti hän on New Yorkissa ja minä ja Silvia ja eräs mukin kollega kabinetissa olimme täällä alusta asti ja voin kertoa, että standardisoinnin merkitys on vahvistettu eilisen ja tämän päivän aikana, koska eilen meillä oli komissaarien ryhmä koolla ja kahdeksan aikaan keskusteltiin innovaatiopolitiikasta ja siellä keskustelun pääaiheena oli innovaatio, joten todellakin se on sekä innovaatio- että teollisuuspolitiikan ydinaihe. Kolme kommenttia, jossa, josta mainitsin raportoivani Tajaanille, on ovat seuraavat. Ensinnäkin olemme täysin vakuuttuneita siitä ja tietoisia siitä, että kansallisen delegaatioiden periaate toimii hyvin. Ehkä jotain pientä sääntöä tarvitaan, mutta tällainen eurooppalainen standardisointivirasto kysymys ei ole sellainen, mistä teidän pitäisi olla ollenkaan peloissanne. Toiseksi me olemme täysin tietoisia myöskin siitä, että tarvitaan äh, laajempaa pääsyä äh, standardisointiprosessiin sekä ympäristöpuolelta, kuluttajapuolelta ja ammattiliittojen puolelta eri sidosryhmien puolelta. Puheenjohtaja totesi, toteaisin, että tältä puuttuu Euroopan vammaisten foorumien edust, foorumin edustaja. Heitä ei pitäisi unohtaa tässä asiayhteydessä. Ja raportoin Tajanille myös siitä niin sanotusta toisesta toisen kaltaisesta mekanismista. Oliko, jos nyt muistan oikein sanan, niin käytitte sanamuotoa mit, mikä se nyt olikaan, vaihtoehtoinen tuotantolinja, sehän se olikin. Tästä kerran kyllä Tajanille. No toinen kommenttini koskee palveluita. Tänä päivänä kävi hyvin selväksi, että yleinen tuki eh, täällä on asian suhteen ilmaistu tässä todettiin, että palvelut täytyy linkittää yhteen tietynlaisen tuotteiden kanssa. Tämä on hyvin tärkeä asia, josta täytyy eh, järjestää kuulemista. No sitten digitaalista Euroopasta. Tässä Tajani totesi jo myös, että meillä täytyy olla enemmän eh, joustavuutta tarjottavana. Ja se, että konsortiumeihin ei voida viitata Euroopan unionin lainsäädännössä, on selvä ongelma. Kyse ei ole kuitenkaan lainsäädäntö instrumentista, koska meillähän voi olla eh, oikeudellinen oikeuden lainsä, lainsäädäntöinstrumentti, jota voidaan soveltaa tietyille sektoreille, joten kyseessä on enemmänkin siitä, kuinka monta lainsäädäntöinstrumenttia säädetään. Kiitoksia näistä sanoista. Nyt sitten lopuksi annan puheenvuoron Edward Kosisnikille. Haluaisin kiittää häntä myös tämän mielenkiintoisen ja hyödyllisen kuulemistilaisuuden järjestelyistä. Kiitos Malcolm. V veřejnosti dneska není snad nikdo, kdo by pochyboval o smyslu. Hyvät naiset ja herrat, kukaan asiantuntija ei ainakaan epäile standardien tärkeyttä. Ne ovat tärkeitä talouskasvulle, ne tukevat myös kilpailukykyämme. Viimeisen kolmen kuukauden aikana olen tavannut useita asiantuntijoita. Jotkut heistä ovat täällä tänään. He edustivat eurooppalaisia järjestöjä ja myös Euroopan komissiota ja kansallisia standardisointijärjestöjä. Te kaikki tiedätte, kuinka tärkeää standardisointi on. Se edistää kilpailukykyä ja auttaa toteuttamaan EU 2020-strategian tavoitteet. Olen varma siitä, että kaikki tärkeimmät toimijat haluavat tehdä yhteistyötä ja viestiä asioista, kun pyritään muokkaamaan eurooppalaisen standardisointijärjestelmän tulevaisuutta. Kaikki tällä alalla toimivat järjestöt ovat hyvin aktiivisia. Ne ovat vakaita toiminnassaan meidän ei pitäisi pyrkiä järkyttämään sitä tasapainoa, joka näiden standardisointijärjestöjen välillä on niin, että yksi syrjäyttäisi kaikki muut. Komissaari Tajani puhui myös synergiasta. Se on tärkeää. Meidän pitää pystyä tehostamaan yhteistyötä ja viestintää sidosryhmien välillä. Kansalliset standardisointijärjestelmät työskentelevät tehokkaasti tällä alalla. Ne ovat hautomoita innovaatioille – muilla elimillä on myös oma lainsäädännöllis- lainsäädännöllisestikin tärkeä roolinsa. Euroopan komission rooli tässä prosessissa on korvaamattoman tärkeä, erityisesti lainsäädännöllisessä mielessä. Meidän pitäisi ilman muuta parantaa yhteyksiä tutkimuksen, kehityksen, teollisuusstrategioiden ja standardisoinnin välillä, aivan kuten täällä jo mainittiin. Kun pyritään kohti parasta mahdollista viitekehystä EUn standardeille, pitäisi muistaa innovaatiotavoitteet, pienemmän byrokratian tavoitteet, mutta niiden lisäksi myös kulut. Kulut voivat johtaa organisaatiomuutoksiin. Talous- kriisistä selvitäksemme meidän tulisi vähentää kuluja sekä operatiivisia kuluja että liiketoimintakuluja. Haluaisin käyttää tässä herra Harrisin sanoja ja sanoa, että tarvitsemme julkista tukea. Minusta Euroopan standardisointijärjestelmän tulevaisuus on sellainen, että se parantaa koko EUn tulevaisuutta ja auttaa meitä saavuttamaan EU 2020 tavoitteet. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia. Kiitos. Kiitos. Uh, Kiitoksia avustasi tässä hyvin tärkeässä asiassa. Kiitän myös asiantuntijoita. Teillä on kaikki ne tiedot ja tuossa ulkopuolella on paljon muutakin materiaalia, jota voi ottaa mukaan. Olette kuulleet aikataulun, en toista sitä tässä enää. Kosisnikin mietinnön ensimmäinen luonnos on nähty ja olette kaikki tervetulleita osallistumaan keskusteluun siitä. Työmme keskittyy erityisesti tähän vuoden lopulle ja ensi vuoden alkuun ja toivottavasti tapaamme silloin uudestaan päätän tämän kokouksen ja valiokunnan jäseniä muistuttaisin, että tapaamme uudestaan kello 16.30, koska kolmelta alkaa ylimääräinen täysistunto neuvoston asioista. Eli 16.30 Espanjan ministeri tulee tänne. Kuulemme myös Rova Gebhardia. Ja se on tuolla PSH-rakennuksen puolella.